Good morning, uh, colleagues. Before we, um, Hyvää huomenta, kollegat. Ennen kuin siirrymme esityslistaan kohtaan 13, joka on äh, luettelo toimista HTBTI-henkilöiden tasa-arvon edistämiseksi. Äh, mutta ennen sitä siis äh, koordinaattoreiden kokous sen ähm, tulokset. Ja sen jälkeen siirrymme sitten aamupäivän esityslistaan. Joten ensin kirjallisen menettelyn ensinnäkin liitepäätös äh, lauselma äh, interseksuaalisten ihmisten asemasta. Päätöslauselma äh, esitys hyväksyttiin koordinaattorinen kokouksessa samoin kuin tämä suullinen kysymys liittyen intersukupuolisten oikeuksiin. sitten live-lausunto tutkimuksista, jotka OLAT on tehnyt yhteistyössä eh, Euroopan yleisen syyttäjäviraston kanssa. Koordinaattorit sopivat ja tehdä tarkistukset englanniksi ja ranskaksi johtuen tiukasta eh, määräajoista. Kolmas asia, IMKO ja LIBE ja niiden toimivaltuuksissa liittyen terrorismiin liittyvään online-informaatioon. Valiokunnat toistivat kantansa 53 plus artiklan mukaisesti. Tai niin me pyysimme täytyy odottaa, kunnes tämä vahvistetaan. Jotenkin siis kysymys olisi, että artikla 53 plus terrorism ja sisältävät sisällöt online. Sitten Kult ja Libe toimivaltuudet asetukseksi, jolla estetään terrorisisältö netissä. Me emme hyväksyneet kultin äh, pyytöä vaan jätimme kultille normaalin lausunnon artiklan 53 perusteella. Ja viides asia, ennen kuin siirrymme esityslistaan, oikeusvaltiotyöryhmä. Päätimme ensin, että tämän työryhmän mandaattia jatketaan huhtikuun viimeiseen 2019. Ja Sofi Pekältä nimitettiin esittelijäksi aiheesta työryhmän puheenjohtaja ilman, että hän käyttää pisteitä. Ja sen lisäksi tämä kysymys laajemmasta mandaatista siirrettiin 10. joulukuuta koordinaattoreiden kokoukseen. valiokunta vahvistaa nämä suositukset Kyllä. Hyvä. And just a reminder, we have the electronic vote at 9.15. Um... Kello 9.15 alkaa sitten äh, koneäänestys. Siirrymme kohtaan 13. Parlamentin ihmisoikeusviikon puitteissa käynnistämme keskustelun äh, ponnisteluista, joilla on pyritty edistämään HLBTI-henkilöiden tasa-arvoa. Joulukuussa 2015 komissio julkaisi luettelon toimista, jotka liittyvät HLBTI-henkilöiden tasa arvoon edistämiseen ja nyt komissio esittää edustaja tulee tänne esittelemään nämä toimet ja tulevaisuuden näkyvät, joten annan puheenvuoron välittömästi komission edustajalle herra Schmidtille ja sitten kollegat voivat äh, osallistua keskusteluun. Good morning, honorable... Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja. Huomenta kaikille arvoisat parlamentin jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta, jonka olette antaneet komissiolle kertoa toimeenpanosta eri HLBTI-henkilöiden tasa-arvoisuuteen tähtävissä toimissa. Meillä oli ensinnäkin kansainvälinen muistopäivä, joka kymmenessä päivä marraskuuta. Tämän päivän tarkoituksena on muistaa niitä henkilöitä, jotka ovat olleet transfobian uhreina ja jotka on itse asiassa murhattu sen vuoksi. Tarkoituksena on kiinnittää ihmisten huomioon väkivaltaan ja syrjintään, josta transhenkilöt yhä kärsivät Euroopan unionissa. Tämän tapahtuman yhteydessä tänä vuonna komissio on julkaissut vertailevan analyysin trans- ja intersukupuolisten henkilöiden tilanteesta Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella. Kyseessä on riippumaton tutkimus, jonka Euroopan komission palvelut ovat tilanneet, mutta tämä tutkimustyö on riippumattomien oikeudellisten asiantuntijoiden tekemää työtä syrjivy- riittämättömyyden alalla. Se osoittaa, että paljon on tehty viime vuosina erityisesti tietoisuuden kasvattamisessa ja siinä, että transsukupuolisten ja intersukupuolisten henkilöiden erityistarpeet on tuotu tietoon. Tämä tutkimus osoittaa kuitenkin, että oikeudelliselta kannalta olemme yhä kaukana siitä, mitä haluaisimme ihmis oikeuksien alalla saavuttaa. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa myöskin sitä, että suurimmassa osassa Euroopan unionin jäsenmaita ei vielä ole erityisiä säädöksiä, jotka suojelisivat intersukupuolisia henkilöitä. Jos palaamme tähän listaan toimia, on aina hyödyksi muistuttaa siitä, että hiljattaisen europarometritutkimuksen mukaan 71 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista ilmaisi uskovansa, että HLBTI-henkilöillä pitäisi olla juuri samat oikeudet kuin kaikilla muillakin heteroseksuaalisilla henkilöillä. Kuitenkin jos tarkastelemme tilannetta sellaisena kuin HLBTI-henkilöt sen itse kokevat, me havaitsemme laajan kyselyn perusteella, että 47 prosenttia eli lähestulkoon puolet ihmisistä oli sitä mieltä, että oli kokenut syrjintää tai ahdistelua ainakin kerran kuluneen vuoden aikana. Tämä todellakin osoittaa sen, että paljon tehtävää vielä on, ja jos nämä luvut yhdistetään keskimääräisiin Euroopan unionin lukuihin, todellakin tulee esiin, että on syytä sille, että Euroopan komissio ryhtyisi toimiin. Nyt mitä tulee toimimme, komissio käyttää luonnollisesti toimivaltaansa, jotta voisi vastustaa syrjintää mutta samaan aikaan me pyrimme myöskin johtamaan näyttämällä esimerkkiä. Pyrimme inspiroimaan jäsenmaita ryhtymään toimiin, jotta voisimme edistää HLBTI tasa-arvoisuutta. Kuten puheenjohtaja sanoi, vuoden 2015 joulukuussa julkaisimme listan toimia, jotka kattavalla tavalla kattavat kaikki politiikan alat, jotka liittyvät kysymykseen syrjimättömyys, koulutus, työllisyys, terveydenhuoltopalvelut, vapaa liikkuvuus, vihapuhe, viharikokset, mutta myöskin ulkopolitiikka- ja turvapaikkakysymykset. Komissio antaa säännöllisesti kertomuksen vuosittain kirjallisesti toimistamme Haluaisin vain korostaa tiettyjä erityisen tärkeitä elementtejä arvoisille parlamentin jäsenille. Ensinnäkin tietoisuuden kasvattaminen. Me olemme sitä mieltä, että tietoisuuden kasvattaminen on yhä jotakin, mikä on tärkeää, jotta voisimme saada impivät henkilöt puolellemme ja osoittaa, että paljon töitä on vielä tehtävänä lainsäädännön alalla, mutta myöskin yksinkertaisesti sääntöjen jokapäiväisessä toteuttamisessa. Tästä syystä me olemme päättäneet tuottaa videoita itse asiassa kaikista viidestä HLBTI kirjaimen edustamasta ryhmästä. Tarkoituksena tuoda esiin niitä tilanteita, joita ihmiset kohtaavat ja helposti ymmärrettävällä tavalla esittää nämä suurelle yleisölle. Näitä videoita on tuotettu ja luonnollisesti ne on tehty jo vuoden alussa, jotta niitä voitaisiin käyttää jo IDAHOT ja muiden tapahtumien yhteydessä. Me erityisesti kiinnitämme huomiota siihen, että näitä videoita jaettiin erityisesti myöskin niihin jäsenmaihin, joissa sosiaalinen hyväksyttävyys HLBTI-kysymyksissä on Euroopan unionin keskiarvon alapuolella. Intersukupuolisuus, kuten mainitsin, on myöskin yksi niistä aihepiireistä, jotka me katoimme näissä videoissa. Kuten äh, parlamentin päätöslauselma vetosi komission, pyrimme täyttämään tämän pyynnön. Meillä on myöskin niin kutsutusti työkalupakki näissä esityksissä Euroopan unionin jäsenmaissa, jäsenmaille niin että ne voisivat aktiivisesti ympäri unionin osallistua toimintaan. Ja suurin osa edus, osallistuikin aktiivisesti työhön. Esimerkiksi käyttivät sateenkaaren lippua jäsenmaiden tapahtumissa. Ja lyhyesti halusin kiinnittää huomioon myöskin siihen, että tuki kansalaisyhteiskunnalle on tärkeä elementti erityisesti näinä päivinä, joina kansalaisyhteiskunnan liikkumavara kutistuu. Meillä on 22 jäsenmaata, jossa on niin kutsuttu räikeä ohjelma toiminnassa – kuten parlamentti ja neuvosto ovat toimineet, toivoneet. Ja haluaisin kiinnittää huomionne myöskin siihen, että hiljattaisessa toimenpidelistassa rohkaisemme jäsenmaita kertomaan, mitä ne tekevät samankaltaisissa kysymyksissä ja näistä listoista tulee esiin, että melkoisen monet jäsenmaat antavat kertomuksia aktiivisesti omista toimistaan. Sitten viimeinen sananen liittyen siihen, kuinka haluaisimme vielä päästä eteenpäin. Ensinnäkin me haluamme uuden äh, eurobarometrikyselyn vuonna 2019. Haluaisimme tiedustella toisen kerran Euroopan unionin kansalaiselta eurobarometrikyselyssä HLBTI-oikeuksiin liittyviä kysymyksiä, niin että voisimme tehdä vertailun. Ja voin myöskin todeta, että komission jäsen on hyvin sitoutunut siihen, että menestyksellisesti me HLBTI, tasa-arvoisuuskysymykset voimme siirtää seuraavalle komissiolle ja rohkaisemme seuraavaa komissiota jatkamaan näiden politiikkojen toteuttamista. Komission jäsen siis näin ollen eh, suunnittelee vielä tapahtumaa tämän kauden lopulle. Tarkoituksena olisi tehdä katsaus siitä, mitä olemme saaneet aikaan, eri toimien myötä ja mitä vielä pitäisi tehdä. Ja lopultakin yhteenvetona me olemme jo pyytäneet perusoikeusvirastoa tekemään toisen kerran tutkimuksen HLBTI-henkilöiden keskuudessa vuonna 2019 niin, että voimme vertailla tämän tiedon perusteella, onko tapahtunut muutosta sillä kaudella, joita näitä toimenpiteitä listalla me olemme toteuttaneet vuoteen 2019 mennessä. Paljon kiitoksia. Kiitos, kiitos ja pitäkää meidät äh, informoituna kaikista näistä tapahtumista mandattikautemme loppuun. Hyvät kollegat, äh, ennen kommenttejanne haluaisin mainita toisen asian, joka on siis päätöslauselma. Päätöslauselma esitys liittyen intersukupuolisten oikeuksiin. Meidän valiokuntamme sopi siitä, että kiinnitämme erityistä huomiota tähän asiaan ja sen vuoksi laadimme sitten päätöslauselman luonnoksen, josta keskusteltiin henkilökuntatasolla ja koordinaattorit sen hyväksyivät. Ja koordinaattorit päättivät myös esittää suullisen kysymyksen komissiolle ja neuvostolle intersukupuolisten oikeuksista. Teillä on siitä kysymysluonnos ja ja voisitte mahdollisesti sitten ystävällisesti lukea lävitse tämän kysymyksen. Siinä huomioidaan erityisesti ihmisoikeusrikkomukset intersukupuolisia kohtaan ja että intersukupuolisten oikeudet ovat äh, aika pitkälti vähemmän tunnettuja suurelle yleisölle ja esimerkiksi ongelmat liittyen äh, henkilökortteihin, äh, syntymätodistuksiin ynnä muuhun. Ja meidän täytyisi äh, myös voida taata täydet oikeudet intersukupuolisille. Nyt avaan keskustelun ensin komission puheenvuorosta, päätöslauselmaehdotuksesta ja kaikista asioista, jotka liittyvät tähän asiaan. Joten avaan nyt keskustelun siinä järjestyksessä, kun on pyydetty. Ää, ensimmäiseksi herra Kirpos. Puheenjohtaja, komission toimenpiteistä ja siitä, mitä edistysaskelia jäsenvaltioissa on tehty. Ja näemme tässä, että Kreikka on jälkijunassa hyvin monissa toimenpiteissä. Nimenomaan niissä, mitä komissio kuvaili. 21. syyskuuta eräs nuori ihminen joutui pahoinpidellyksi Kreikassa Ateenan keskustassa. tämä on hyvin tyypillistä Ja näille, tämä ihminen ei ollut yksin, koska tässä on tehty aika paljon yhteistyötä nimenomaan samanmielisten yhteisöjen kanssa. Ja lokakuussa asia tuotiin esiin myös parlamentissa päätöslauselmaan hyväksyttiin eh, marraskuussa. Eilen tuomioistuimessa sanottiin, että kysymys eh, tässä pahoinpitelyssä ei ollutkaan mistään eh, huumeriippuvaisista, vaan kysymys olisikin ollut siitä, että tämä oli ihan puhdasta ahdistelua Paljon askelia on vielä tehtävä ja pidämme kaikkia komission ehdotuksia hyvänä. Thank you. Sophie Intervelt, please. Sophie? Yes, sorry, Chair. <clears throat> um, yeah, first of all... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää Euroopan komission edustajaa hänen alkupuheenvuorostaan ja haluaisin kiittää komissiota aloitteista, joihin se on ryhtynyt viime vuosina, ja myös julkisemmasta tuesta Euroopan komission taholta HLBTI-oikeuksille. Esimerkiksi niin, että komissio on ollut läpi Euroopan tärkeissä Pride-tapahtumissa lästä. Kuitenkin meidän pitäisi tehdä vielä mielestäni enemmän. Tämä on tutkimuksen ja tiedotuskampanjoiden ja kansalaisjärjestöjen tuen alaa. Sehän on kaikki hienoa ja tervetullutta, mutta haluaisin tietää, miksi mitään uutta lainsäädännöstä aloitetta ei ole annettu. Esimerkiksi vuosia parlamentti on vedonnut sen puolesta, että homofobiset viharikokset rinnastettaisiin rasistisiin vastaaviin ja tehtäisiin niistä rikos. Miksi komissio ei ole antanut horisontaalista direktiivialoitetta ja uskoakseni vastaava edellinen aloite on kymmenen vuotta ollut jumissa. Ja entäpä sitten olemassa olevan lainsäädännön toimeenpano vaikuttaa siltä, että komissio ei ole tehnyt yhtään mitään näiden niin kutsuttujen homopropagandan lakien suhteen. Niitä aktiivisesti puuhataan tietyissä maissa, kuten Liettuassa. Ja hiljattain minä esitin kysymyksen komissiolle siitä, mitä on tehty, että niin kutsuttu koumat päätös samaa sukupuolta olevien puolisoiden tunnustamisesta tulisi toimeenpannuksi. Vaikuttaa siltä, että monet jäsenmaat eivät tätä päätöstä toimeenpane, vaikka se on tuomioistuimen päätös ja näin tulisi tehdä. Ja lopultakin kyllähän nämä kaikki tutkimukset ovat hyödyksiä hyviä, mutta haluaisin, että komissio olisi hiukan rohkeampi ja poliittisella tasolla toimisi. Luonnollisesti minä nyt puhun teille komission edustajana. Miksei komissio ryhdy tasa-arvoisen avioliiton puolesta toimii. Nythän on 2018, pian 2019 ja komissio on hyvin haluton puuttumaan näihin asioihin. Ja hyvin nopeasti toisaalta puuttuu Italian kansalliseen talousarvioon tai Brexittiin tai mihin tahansa, mutta tässä on kyseessä arvokysymys ja tämän komission pitäisi olla poliittinen komissio. No hyvät komission edustajat, komission jäsenet, joka ei täällä ole, näyttäkää väriä, tunnustakaa väriä tämä hiljattainen lakialoite, joka onneksi Romaniassa kaatui mielestäni, Tällaisten suhteen komissiolla pitäisi olla tällä vuosisadalla rohkeutta puolustaa perussopimuksia. Ja vaikkapa nyt kyseessä ei olisi tasa-arvon avioliitto, niin edes perusoikeudet. Uh, thank, you, Chair. And... Kiitos eh, puheenjohtaja. Pidän hyvänä sitä, että me käymme tämän keskustelun tänään varsinkin eh, transuhrien muistopäivänä. Meidän ei tule unohtaa näitä epäoikeudenmukaisuuksia, joita transihmiset kohtaavat. Ja juuri kun kuuntelin eh, Sofiita tällainen avioliitto-oikeus, ajatellen Brexittiä ja pitkän perjantain sopimusta, niin varsinkin tässä olisi minusta hyvä, että tästä käsiteltäisiin myös Pohjois-Irlannissa, koska siellä ei ole mitään oikeuksia HLBTI-ihmisille, koska ongelmat ovat tapahtuneet jo vuosikymmeniä. Ja se, Nämä ihmiset kielletään täysin vain yhden poliittisen puolueen vuoksi. Sama poliittinen puolue, joka ei halua äh, sitä, että äh, Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja olisi Irlannin meressä. He ovat kieltäneet äh, ihmisiltä oikeudet Pohjois-Irlannissa. Minusta on tärkeää sanoa se ääneen, koska Pohjois-Irlanti on jäänyt jälkijunaan ja 26 kunnassa on tapahtunut kaikkein eniten äh, homofobisia äh, viharikoksia. Ja Pohjois-Irlannissa, jos jollakin alueella oli 472 tapausta. Ja minusta oli järkyttävää, että vain tänä vuonna äh, transmurha monitorointi sanoi, että tänä vuonna on tapahtunut 369 transihmisten murhaa. Tämä on, tämä on järkyttävää ja sen vuoksi on tärkeää, että voimme keskustella tästä tänään. Yksi neljästä HLBTI-henkilöstä Pohjois-Irlannissa ovat miettineet itsemurhaa ainakin kerran elämänsä aikana. Ja minä tiedän, että muilta alueilta raportoidaan samanlaisia lukuja johtuen nimenomaan syrjinnästä. Ja nämä luvut, joita me saamme, ja esimerkiksi se, kuinka paljon näitä ilmoitetaan edes poliisille. Me tiedämme, että suurinta osaa näistä rikoksista ei edes ilmoiteta poliisille jäsenvaltioissa, ja se on huolestuttavaa. Ja kun katsotaan näitä homofobisia näkökulmia, joita esimerkiksi puolueilla on, kuten esimerkiksi DUPlla ja muilla Pohjois-Irlannissa, on järkyttävää, eikä se ole millään muotoa hyväksyttävää, että yksikään poliittinen puolue kieltää ihmisiltä oikeudet. Ihmiset, jotka rakastavat toisiaan, eivätkä saa esimerkiksi oikeutta mennä naimisiin. Joten enemmän on tehtävä. Ja kuulin, mitä komissio tekee, komission toimenpiteistä, mutta, mutta ne kokemukset, joita transihmisillä ja muilla on, on nimenomaan syrjintää, emmekä me voi sitä hyväksyä. Ja tällaisena muistopäivänä useampien meppien tulisi puhua tästä ääneen ja tehdä äänensä kuuluvaksi. Joten kiitos tästä mahdollisuudesta keskustella täällä tänään. Ja toivon, että komissio tekisi enemmän kuin vain raportoisi. Ja kiitos, että viittasitte suoraan päätöslauselmaan. Hyvät kollegat, meillä alkaa äänestys 9.15, joten ehkä pitäytyy sitten kiinni kahden minuutin puheenvuorossa. Minä tiedän, että tämä on herkkä aihe, mutta seuraavaksi Cornelia Ernst. Kiitoksia. Olen hyvin iloinen siitä, että aihe on nyt saatu esityslistalle ihan siitäkin syystä, että se on ollut aikamoinen tabu myös, myös täällä. Siitä ole haluttu puhua. Tiedämme, että useimmissa jäsenvaltioissa ja tietenkin myös Euroopan unionin ulkopuolella monissa maissa tai lähes kaikissa maissa sukupuolet jaetaan mieheksi ja, tai miehin ja naisiin. Tämä tabu on murrettava, ei tämä tietenkään lakiteitse tapahdu, ei vaan koulutuspoliittisesti. Ja on hyvin tärkeää, että Euroopan tasolla teemme selväksi, että että olisi suuri virhe kuvitella, että on vain kaksi sukupuolta. Tai että tämä olisi ylipäätään jotenkin tärkeää. Tärkeää on, että on ihmisiä ja siinäpä se. Meillä on ollut suuria ongelmia Saksassa esimerkiksi äh, väestörekisterijärjestelmässä, miten tämä jaetaan, miten nämä merkitään. Tiedän, että monissa maissa on vielä mm, suurempia ongelmia ja usein äh, tämä äh, intersukupuolisuus myös on määritelty sairaudeksi ja että jotain on rikkiä, jotain täytyy korjata ja itse täytyy voida päättää omasta eh, vartalostaan, omasta elimistöstään eh, ja mm, aihe on äärimmäisen tärkeä. Tarvitaan toki myös lainsäädännöllisiä toimia. Täytyy olla johdonmukainen ja tarvitaan myös paljon julkisuutta tälle asialle. Toivoisin, että tämä asia ei aina olisi esityslistalla tällaiseen aikaan, kuten kello 8.30, vaan että sen puolesta liputettaisiin ihan todella. Sillä onhan se nyt ihan kauhea, jos ei voi sanoa, kuka on, miten elää. Kaikki muukin on silloin täysin merkityksetöntä, kun ei itsekään oikein tiedä, että kuka on oikeastaan. Siis kyllä tämä on äärimmäisen merkittävä aihe ja mielestäni meidän pitää kyllä pitää siitä kiinni ja pitää sitä esillä. Kiitos. Thank you very much, uh, Cornelia. And thank- kiitos Cornelia ja kiitos, uh, että pysyit myös aikarajoissa. Seuraavaksi Julie Ward. Uh, thank you very much. Paljon kiitoksia. Ja kiitoksia siitä, että olette järjestäneet tämän hyvin tärkeän keskustelun. Minä en ole Libessä, olen FEM-valiokunnassa, mutta tulin tänne paikalle siksi, että FEM-valiokunnan työnä on tarkastella naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa, mutta usein huomaamme, että me pitävät halua tehdä töitä tämän koko aihepiirin parissa esityksissä tuli esiin se, kuinka erilainen on suuren yleisön asenne ja HLBTI-henkilöiden oma kokemus siitä, kuinka heidän oikeutensa toteutuvat ja uskoakseni tämä jakolinja johtuu voimasuhteissa, jotka ovat olemassa siitä, että meillä ei ole eri edustus elimissä kylliksi HLBTI-henkilöitä niin, että muut HLBTI-henkilöt rohkaistuisivat toimimaan yhteiskunnassa tai tuntisivat, että heitä kuullaan. Meidän pitäisi todellakin siis helpottaa tätä, ja poistaa esteitä HLBTI-henkilöiden tieltä niin, että he voisivat myöskin toimia vastuullisissa tai edustustehtävissä. Tässä yhteydessä täytyy sanoa Brexitin jälkeisestä kaudesta HLBTI-henkilöiden syrjintään liittyen sananen Martina viittasikin jo tilanteeseen Pohjois-Irlannissa. Euroopan unioni ei ole täydellinen, mutta Euroopan unionin peruskirja luo tietyn pohjan ja ainakin turvaverkon vähemmistöille. Minä olen itse seurannut henkilöitä, jotka ovat saaneet äh, yhdistyneessä kuningaskunnassa valtaa Brexitia ajakseen. Ja suoraan sanottuna näistä ihmisistä osa on homofobisia. Teresa May on sanonut, että hän haluaa luopua perusoikeuskirjasta ja hän asettaa valtaan henkilöitä, jotka suoraan sanottuna eivät ole kelvollisia valvomaan oikeuksiamme. Joten uskoakseni meillä on todella haaste edessä Britanniassa. Ja sitten äh, vielä yksi sananen. Minä vierailin äh, Ukrainassa tilaisuudessa, jossa HLBTI plus ähm, henkilöiden äh, oikeuksia käsiteltiin ja siellä käsiteltiin myöskin eurooppalaista tietä. Me olemme ähm, edenneet täällä Euroopan unionissa, mutta nyt meillä on tilanteita, joissa jäsenmaat äh, taantuvat uudelleen. Niin täytyy toimia paremmin. Ei riitä, että kerran on täyttänyt tietyt kriteerit ja sitten voi repsahtaa. Meidän täytyy tehdä enemmän, jotta voisimme turvata ihmisten oikeudet Euroopan unionin sisällä. Sitten edustaja Jurek, kaksi minuuttia. E, dziękuję bardzo. <clears throat> Widzi Państwo o równouprawnieniu osób i równouprawnieniu... Kiitos. Puhutte yhtäläisistä oikeuksista, eri ihmisille. Te puhutte arvokkuudesta luonnollisesti. Tätä ei voida kyseenalaistaa ja meidän velvollisuutemme on kunnioittaa tätä. Emme me voi tästä keskustella ja päättää kyllä tai ei. Mutta eh, se, mistä voidaan puhua, ovat sosiaaliset näkökulmat. Ja tässä keskustelussa kuulemme usein, että puhumme tasa-arvosta yhteiskunnassa. Te haluatte yhtäläisyysmerkit äh, avioliittoon naisten ja miesen ja äh, avioliittoon kahden samaa sukupuolta välillä olevan kanssa. Meille avioliitto on naisen ja miehen liitto, josta syntyy elämää. Joten kun puhutaan sosiaalista normeista, Slovakia, Unkari, Puola, siellä määritelmän avioliitosta on kirjattu perustuslakiin ja meillä on Sloveniassa kansanäänestys samoin Kroatiassa ja ihmiset äänestivät massiivisesti tämän määritelmän pitämisestä ennallaan. Romaniassa oli myös kansanäänestys, joka ei ollut äh, oikeudellisesti sitova. Mutta meidän täytyy olla kiinnostuneita myös siitä, mitä enemmistö sanoo. Selkeä enemmistö haluaa, että pidetään kiinni perinteisistä arvoista. Jos me haluamme olla demokraattisia, niin silloin meidän täytyy kuunnella myös niitä ääniä, Jos me haluamme puolustaa monogamista, vastustaa monogamista perhettä, me emme tee sitä ketään vastaan. Me teemme sen Euroopan tulevaisuuden puolesta. Me haluamme myös tulla kunnioitetuksi. Kun me osallistuimme Euroopan, liityimme Euroopan unioniin, meille kerrottiin, että voimme pitää omat normimme ja me haluamme, että meitä kunnioitetaan. Malin Björk, Malin please. Joo, oh, eh, Juuri kuulimme esimerkin siitä, kun eh, enemmistö sanoi, että heillä on demokraattinen oikeus rikkoa vähemmistöjen oikeuksia. Ja juuri se, mitä Sofi sanoi arvoista ja siitä, mitä me päätämme, että tämä on tällainen vähimmäisdemokratia. Me, itse asiassa meidän tulee puolustaa vähemmistöjä. Siis ähm, Irlannin äh, kansan äh, äänestyksen äh, tulos oli toki myönteinen, mutta minä en silti hyväksy, että voidaan toimittaa kansanäänestys esimerkiksi minun oikeuksistani tai siitä, minkälaisessa perheessä minä esimerkiksi elän. Ja mm, mm, tilanne joissain maissa on hyvin vaikea, niin kuin Puolassa, Unkarissa, Liettuassa, mutta myös muissa maissa – joissa oikeuksia me rikotaan. Sitten on maita, joissa mennään oikeaan suuntaan. Tämäkin täytyy muistaa ja täytyy katsoa, miten voimme tukea toisiamme myös tässä. Ja kun ajatellaan homofobiaa, transfobiaa, lesbofobiaa, jota nähdään, tämä on naisvihamielistä, rasistista ja tämä on homofobista, missä, vain, missä tahansa sitten tapahtuukin. Halusin sanoa muitakin asioita, mutta heijastelen nyt sitä, mitä Sofi sanoi asioista, jotka komissio voi toteuttaa, mutta ei ole tehnyt tarpeeksi. Horisontaalinen direktiivi, viharikokset, liikkumisen vapaus ja propagandan torjuminen, niin kuin esimerkiksi Liettuassa on propagandaa ollut. Lisäksi Öö, kun nyt on öö, transmuistopäivä tänään. Monissa maissa transihmisiä edelleen öö, silvotaan, eli heidät sterilisoidaan väkisin, pakkosterilisoidaan. Ei tällaiselle ole tilaa vuonna 2018 yhteiskunnissamme. Kun komission jäsen on paikalla, niin haluan muistuttaa myös oikeusvaltiosta ja HLBTI-oikeuksista. Esimerkiksi Puolassa, kun oikeusvaltio ei enää toimi, niin ihan suorastaan mm, politiikka puuttuu tuomiovaltaan. Ja entä sitten rahoitus? Älkää unohtako sitä L, eli lesboja. Ukrainassa huhtikuussa on Euroopan lesbojen konferenssi. Monet meistä olemme tuolla aika kiireisiä, mutta menkää ihmeessä, jos mitenkään sinne ehditte. Se tulee olemaan tärkeä tilaisuus. One, if it's one... Kiitos. No yksi minuutti, vain yksi minuutti. Thank you. And then we wrap up. I'll make it short. The European no, Minä puhun aivan lyhyesti Euroopan perusoikeuskirja. Euroopan kansalaisille on viimeisimmän sukupuolen polven perusoikeuskirja artikla 1 toteaa, että avioliitto on liitto kahden henkilön välillä ja oikeus suojelee sitä. Siinä ei tehdä mitään erottelua sukupuoleen liittyen. Tämä on eurooppalainen laki. Ja toinen asia, Euroopan laki ei vaadi jäsenmaita tekemään lainsäädäntöä samaa sukupuolta olevien henkilön avioliitosta, mutta on aivan yhtä totta, että yksikään jäsenmaa ei saa esittää esteitä äm, samaa sukupuolta naimisissa olevien henkilöiden liikkuvuuteen tai transsukupuolisten henkilöiden liikkuvuuteen. Se olisi eurooppalaisen lainsäädännön vastaista. Ja kolmannekseen minun näkökulmani olisi perustuslaillinen demokratia, jossa oikeudet eivät riipu enemmistöstä tai kansanäänestyksestä. Demokratia ei koskaan ole ollut enemmistön ylivaltaa. Se on aina ollut valtaa, jota käytetään vähemmistöjä kunnioittain mukaan lukien ne henkilöt, jotka ovat äh, samaa sukupuolta ja vapaasti haluavat solmia liiton tai jopa äh, avioliiton keskenään. Kiitoksia. Kiitos. Meidän täytyy nyt äh, lopettaa tämä keskustelu. Kiitän jäseniä erittäin korkealaatuisista ja hyvistä puheenvuoroista tässä keskustelussa, joka piti käydä hyvin aikaisin aamulla. Mutta se on tärkeää, että meillä on nyt kuitenkin suullinen kysymys ja päätöslauselman luonnossa ja ottaen huomioon vielä tämänpäiväisen muistopäivän. Kiitän komissiota komission panoksesta. Emme ehdi palata nyt takaisin näihin kysymyksiin, joita Sofia ja muut esittivät tästä horisontaalisesta direktiivistä, mutta toivon mukaan meillä on ennen mandaattikauden päättymistä vielä aikaa palata näihin kysymyksiin. Mutta olkaa ystävällinen ja kirjatkaa muistiin komissiossa nämä kysymykset liittyen lainsäädäntötyöhön ja muuhun. Kiitokset kollegat tästä. Ja koska täällä nyt alkoi hälinä, äh, niin äh, valmistaudumme äänestykseen. Minuutin kuluttua jatkamme. Thank you. nice day. Thank you very much. Colleagues, if everyone's ready, we can begin the votes. I know you... Niin kollegat, voimmeko käydä äänestykseen? Hyvät kollegat, me aloitamme kohdasta 15. Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot. Esittelijä on Cecilia Wikström. Cecilia, haluatko käyttää puheenvuoron? Eli voimme siirtyä suoraan. Tarkistus 56, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyppäämme tämän ylitse. Kompromissi yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi Äänestys alkaa. Kuusikymmentäkaksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 63 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Ää, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Minun sivullani se on 15. Äänestys alkaa. Kompromissi 3. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 148. 148 sivulla 22. 148. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 149. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdanto-osan kappaleet. 37 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 39 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 41. Äänestys alkaa. Päättyy. hylätty. 42. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 43. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 44. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 45. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 46 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 47 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 48. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 49. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys nimenhuuta äänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, 4 vastaan, ei tyhjää. Ja sitten ihan lopullinen äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 36 puolesta, 4 tyhjää, 1 tyhjä, 4 vastaan, 1 tyhjä. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Sorry about the So the next vote, colleagues, is the... Seuraavaksi äänestämme tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi. Meidän valmistelijamme on Jeron Lenaers. Tämä on IMKO-valiokunnan vastuulla oleva kysymys. Haluaako valmistelijamme sanoa jotain? No ei varmaankaan halua, kun ei ole paikallakaan, joten toimitamme äänestyksen. Tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 17. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys on alkanut. Hyvä halusitte keskeyttää minut tuosta vaan noin ilman syytä. hyvään. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus kaksi, Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme, Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus neljä, Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 19. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Nyt se on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hylätty. Tarkistus 23 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Johdon tason kappale tarkistus 7. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän äänestys on alkanut. Päättynyt. ylätty Kymmenen äänestys on alkanut. Päättynyt. Ylätty. Yksitoista äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 12 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty 13. Vai 12? 13, 13. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkastus 14. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Loppu. Äänestys. äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 37 puolesta, yksi vastaan neljä tyhjää. Onnittelut valmistelijallemme. Sitten viimeinen äänestyksemme. Eli Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, plussaa, kohesiorahasto ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yhteiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäiseen turvallisuuteen rahastoa rajaturvallisuuden ja niin edelleen rahastoa koskevat määräykset äänestämme. Ensin tarkist- kompromissi 11 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Niin, olisi pitänyt vielä mainita, että meidän valmistelijamme on Tomas Tsehovski. Hyväksytty tuo kompromissi 11. Tarkistus 16. Äänestys on alkanut. Päättynyt. hyväksytty. Ei kun 112 raukeaa, siksi mentiin suoraan tuohon 16, mutta kiitos keskeytyksestä kuitenkin. Tarkistus 17, äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 84 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 95. Äänestys on alkanut. 95. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2a. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 2b. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 96. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 105. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty sekin. 106. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 107 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 108 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 109. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 110 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 21 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 22 äänestys on alkanut. Anteeksi, kiitos Pirkit. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 111. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 113. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 114 äänestys on alkanut. Ei kun 114. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 115 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. Kompromissi kolme äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Yksi, yksi, kahdeksan. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. nolla äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. yksi äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 28 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi 4a. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 4b. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty sekin. 127. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Ylätty. 128 äänestys on alkanut. päättynyt, hylätty. 129. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 130. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 131. Äänestys on alkanut. Päättynyt Hylätty. 132 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 133 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 134 äänestys on alkanut. Päättynyt hyväksytty. 135 äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. 136 äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty. 137 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty. 32 äänestys on alkanut päättynyt, hyväksytty, 33 äänestys on alkanut, päättynyt, hyväksytty, 138 äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty, 139 äänestys on alkanut, päättynyt, hylätty, 140 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 141-142 identtiset äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 143 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 44 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 45 Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 34. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 146. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 148. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 149. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 153. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 154. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 155. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksyttystä 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 157. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytystä 59 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 160 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 161 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissitarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 177. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 178 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 184. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 185 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 190 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 192. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytystä 95. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 197. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 198 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 199 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 200 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 202. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 203. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 204 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 205 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Liitteet kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantoson kappale 1. 44. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 45 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 47. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 14. Äänestys alkaa. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Meidän täytyy ottaa kompromissi 14 uudestaan. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hyväksytty. 53 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 54 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 50. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15b. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 69. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 74. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty 78, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 79, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty se 80, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 81, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 82. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 83. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja loppuäänestys ja Äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. 31 puolesta, 2 vastaan, 9 tyhjää, hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. End of uh, voting time, colleagues. Pääsimme äänestyksen päätökseen. Kiitoksia kollegat. Okay, colleagues, we can resume our agenda. Hyvät kollegat, voimme nyt palata esityslistaamme, jos kaikki ovat valmiina. Jos ette halua täällä olla, voisitteko ehkä poistua salista? Jatkamme kohtaan 19. Kyseessä on Libyan valiokunnan tilapäisen valtuuskunnan matka Slovakian ja Maltalle 17. ja 20. syyskuuta. Haluaisin vain muistuttaa te kollegat siitä, että tämä tilapäinen valtuuskunta Slovakian ja Maltalle oli Sofi Intveltin johtama. Tarkoituksena oli seurata tilanteen kehitystä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen kannalta ja korruption vastaisen taistelun kannalta ja erityisesti tarkastella Maltan ja Slovakian erityisiä tilanteita. Nyt pitemmitä puheita antaisin Sofi Intveltille puheenvuoron hän voi esitellä valtuuskuntamatkan kertomuksen ja sitten kuulemme varjoesittelijöitä ja muita kollegoja. Sofi, jos voisit tämän tekstin esitellä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuuskunnan nimissä. Hyvin mielelläni esittelen tämän matkaraportin. Me vierailimme Slovakiassa ja Maltalla noin kaksi kuukautta sitten, 17-20. Eh, syyskuuta. Ja nämä valtuuskuntamatkat eh, olivat eh, seurantamatkoja edellisille valtuuskuntamatkoille Maltaan ja Slovakialle, Slovakiaan. liittyen Daphne Galitian murhaan ja sitten Jan Kutsakin murhaan. Kaksi toimittajaa, jotka tutkivat kaikenlaisia väärinkäytöksiä, korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta ja mahdollisia yhteyksiä, niiden mahdollisia yhteyksiä politiikkaan. Ja tämä pitää aina pitää mielessä, että tämä oli se, joka käynnisti koko tämän. Eli me katselimme sekä näitä murhatutkimuksia, että tarkastelimme yleisemmin oikeusvaltion tilannetta molemmissa maissa ja toimielinten toimintaa. Olemme laatineet hyvin yksityiskohtaisen raportin. Siinä on 40-45 sivua. Meillä on liitteitä, liitteinä siis niitä asioita, mitä tässä on tapahtunut vierailumme jälkeen. Jos aloitamme näistä murhatutkimuksista, molemmissa tapauksissa – nämä murhat, ihmiset, jotka tekivät nämä murhat, on pidätetty Slovakiassa. Tämä tapahtui nopeasti sen jälkeen, kun me olemme käyneet siellä, mutta molemmissa tilanteissa murhien taustalla olevat päätoimijat ovat vielä vapaana. On hyvin vaikeaa arvioida murhatutkimusten edistystä, koska selkeistä syistä poliisi ei voi kertoa operationaalista tietoa meille, mikä on ihan ymmärrettävää. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että Kyllä, minä näen tässä hyvin erilaista kommunikointia Maltan poliisin ja Slovakian poliisin välillä. Viime päivinä on ollut hyvin paljon media raportteja, jossa väitetään, että Maltan poliisi sanoi, että he ovat identifioineet Daphne Caruana Galician murhan takana olevan päähahmon. On hyvin vaikea arvioida, mikä on totta ja mikä ei, koska medioissa on erilaisia lausuntoja, epävirallisia lausuntoja, jotka sitten taas kielletään. Ikävää, että tällä tavalla kommunikoidaan. Toki on kuitenkin hyvä asia, että molemmissa tapauksissa molemmat varsinaiset murhat on selvitetty ja ihmiset, jotka Slovakiassa on pidätetty, ovat halukkaita tekemään yhteistyötä viranomaisten kanssa ja antamaan informaatiota, mikä tilanne ei ole sama Maltalla. Oikeuden täytyy tapahtua. Murha ei koskaan saa jäädä rankaisematta, varsinkin kun on kysymys murhista, joka vaikuttaa niin valtavasti medioiden vapauteen ja turvallisuuteen. Mutta kysymys on myös oikeudesta Äh, Daphnen ja Janin ja, ja Martinan äh, omaisten tilanteesta ja kunnioittamisesta. Käyn lävitse vain muutaman asian, en nyt kaikkia yksityiskohtia. Te voitte itse lukea johtopäätökset näistä, tästä raportista. Aloitetaan Slovakiasta. Me saimme hieman äh, tällaisen kahdenlaisen kuvan sieltä. On selkeästi suuria huolenaiheita ja ongelmia. Siellä on vielä hyvin vihamielinen ilmapiiri toimittajien suuntaan ja edellinen pääministeri Fitso jälleen kerran antoi hyvin äh, vihamielisiä lausuntoja lehdistöstä ja toivon, Slovakki viranomaiset hyvin tiukalla kädellä ottavat etäisyyttä tästä ja huolehtivat siitä, että toimittajat voivat turvallisesti ja vapaasti tehdä työtään. Tässä on muutamia huolestuttavia asioita. Emme ole varmoja, tutkivatko viranomaiset esimerkiksi tätä omituista vietnamilaisen liikemiehen kidnappausta ja mahdollista sisäasioiden ministerin Kalinakin sekaantumista tähän. Ja sitten tämä moottoripyöräjengi, jolla on aseita ja, ja autoja ynnä muuta, panssaroituja autoja. Panama-papereista löytyi kaiken näköistä tietoa, jota tarjottiin Slovakian poliisille, joka ei ole kuitenkaan tarttunut siihen. Siellä on myös ongelmia Itä-Slovakiassa EUn maatalousrahojen kanssa. Ja käsittääkseni budjetin valvontavaliokunta tätä tarkastelee, sillä olemme huolestuneita siitä, millä tavalla tämä vaikuttaa maanviljelijöihin, koska he ovat jääneet puristuksiin eri viranomaisten väliin. Me näemme kuitenkin myös parannuksia tilanteeseen. Me näemme, että on ollut hyviä pyrkimyksiä muuttaa sitä tapaa, jolla esimerkiksi poliisipäälliköt nimitetään, millä tavalla perusla, perustuslakituomioistuimen tuomarit nimitetään. Mitään päätöksiä ei ole tehty, mutta näemme, että todellakin tehdään pyrkimyksiä parempaan, varsinkin perustuslakituomioistuimen tuomareiden nimityksiin. Ja tiedän, että ennen helmikuuta yhdeksän tuomaria on nimitettävä. Ja tämä tehdään uusien sääntöjen pohjalla, jotta saadaan aikaan enemmän avoimuutta ja sillä tavalla se vaikuttaa myös enemmän presidenttiin. Samoin poliisi, poliisin ylipäällikön nimittämisen on tulossa uudet säännöt. Slovakin hallitus informoi eilen kirjeellä aloitteista, joita Niihin on ryhdytty Venetsian komission suositusten pohjalta, mutta Shepesin pohjalta liittyen oikeuslaitoksen laatuun, joka on erittäin hyvä asia. Me esitimme myös kysymyksiä RTVSstä, sikäläinen radio- ja televisioasema, joka oli saanut ohjeet siitä, millä tavalla raportoida – asioista, jotka liittyvät oppositiopuolueisiin. Mutta hallitus on nyt vakuuttanut, että ne eivät ole mitään virallisia suosituksia, vaan yhden yksittäisen henkilön antamia suosituksia. Tämä on luonnollisesti positiivista, mutta me seuraamme hyvin tarkkaan, mitä seuraavaksi tapahtuu ja varmistamme sen, että positiivisia muutoksia tulee jatkossakin tai että niistä pidetään kiinni ja pyydämme myös lisäaskelia korruptiovastaisessa taistelussa. Samoin kuin tarkastelemme jatkossa sitäkin, että monet mediat ovat oligarkkien käsissä. Sitten Maltan tilanne. Tämä on nyt henkilökohtainen huomio. Minä olen todella huolestunut tilanteesta Maltalla. On hyvin vaikeaa saada tietää, tapahtuuko todellista tutkintaa, poliisitutkintaa tai äh, julkisen syyttäjän tutkintaa tai ylipäätään mitään tutkintaa. Joka ikinen kerta, kun, äh, kun on, on kaikenlaisia äh, viitteitä ja epäilyitä, jotka meidän mielestä pitäisi tutkia, ja on hyvin vaikea saada tietää, tutkitaanko niitä ylipäätään. Ja viimeisin, mitä me saimme mediasta lukea, oli, että 17 mustaa yritystä, jotka ovat jonkinnäköinen tällainen järjestelmä, jonka kautta maksellaan poliitikoille, niin niiden omistaja on löydetty. Me saimme tietää medioilta, että kaksi henkilöä hallituspiireissä ovat nyt tämän rikostutkimuksen kohteena, mutta on hyvin vaikea saada mitään vahvistusta tästä. Mutta olen iloinen, jos ylipäätään tehdään jotain tutkimusta ja että nyt on tullut näiden ihmisten aika erota. Ilmapiiri on hyvin vihamielinen toimittajille, heitä uhkaillaan erilaisilla vastuu vastuu-oikeudenkäynneillä. Me olemme kehottaneet Maltan hallitusta varmistamaan, että tämä vihamielisyys ja vihakampanja Daphne Caruana perhettä vastaan loppuisi ja että nämä syytteitä lopetettaisiin, mutta emme ole kuulleet mitään tästä, eikä hallitus ole tehnyt mitään pyrkimyksiä löytääkseen ratkaisun niiden ihmisten kanssa, jotka ovat Daphne Caruanan muisto säätiön takana. Hallituksen pitäisi löytää jonkinnäköinen inhimillinen ratkaisu tähän. Me pidämme hyvänä, että Maltan hallitus on noudattanut Venetsian komission suosituksia. Venetsian komissio raportoi tästä sitten joulukuun puolessa välissä. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi me olemme pyytäneet päätöslauselmalle lisää määräaikaa tässä valiokunnassa niin, että voisimme ottaa mukaan sitten siihen Mal- Venetsian komission suositukset ja huomiot. vielä lopuksi Maltaasta olen todella, todella huolissani. Kuinka tämä nyt sanoisin? Siitä, miten paljon eri osa-alueita on, joista olemme huolissamme. Rahanpesu, korruptio, petokset, mahdollinen, mahdolliset vaikutusyritykset vaaleihin, äh, Ähm, vihamielisyys toimittajia kohtaan. Ja paljon nimityksiä on tehty suoraan tai epäsuorasti pääministerin virastosta, joten on hyvin vaikea nähdä, miten ihmiset ylipäätään kykenevät tekemään työtään riippumattomasti. Ja kaikki tämä yhteen koottuna antaa, tekee tilanteesta hyvin huolestuttavan. Ja sitten vielä lopuksi mitä tulee näihin kultaisiin viisumeihin. Tämä ei ole Maltan monopoli. Tätä tehdään myös eriasteisesti monissa maissa, minun kotimaassani myös. Passien myynti ja suoraan tai epäsuoraan erilaisten oleskelulupien myynti, Schengen-viisumien myynti. Nämä ovat kaikki uhka Schengenille, turvallisuudelle ja oikeusvaltion tilanteelle Euroopan unionissa kokonaisuudessaan. Tämä on siis täysin minun oma henkilökohtainen huomioni, ei valtuuskunnan. Mutta minulla on suuria epäilyjä siitä, ovatko nämä tällaiset oleskelulupa- ja passimyyntijärjestelmät yhteensopivia Schengen-järjestelmän kanssa. Ja olen todella pettynyt siitä, että komissio ei ole laatinut tästä vielä suosituksia, jotka liittyisivät kultaisiin viisumeihin. Ja tiedän, että komissio on ryhtynyt toimenpiteisiin pankkien kaikki valvonnassa ja rahanpesussa ja se on mielestäni hyvä asia. Joten johtopäätöksenä nämä olivat nyt vain ihan pieniä tällaisia katsauksia tähän meidän raporttiimme ja toivon, että voimme äänestää tästä päätöslauselmasta 2019 keväällä. Kuten sanoin, pyysimme määräajan siirtämistä eteenpäin, jotta saisimme mukaan Venetsian komission tutkimukset ja suositukset. Tällä välin me sitten jatkamme Slovakian ja Maltan tilanteen valvomista ja seuraamista ja sieltä mahdollisesti kerrotaan jotain muutakin, mutta me, näihin me nyt keskitymme. Mm, I'm going to... Paljon kiitoksia. Nyt kuulemme työryhmän jäseniä, mutta muitakin kollegoja, jotka haluavat puheenvuoroja käyttää kiittää Roberta Metsola, Joe Weidenhausen, Anna Gomez, Monika sitten edustaja Frans. Oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Puheenvuorolista päättyy tähän. Roberta on siis tämän tuoryhmän EPP-jäsen. Olkaa hyvä. That is being... Kiitos. Tätä keskustelua on seurattu Maltalla ja seurataan Maltalla. Pahoittelenkin kovasti sitä, että en voi nyt käyttää äidinkieltä, niin maltan kieltä. Ehkäpä sihteeristö voisi tämän ottaa huomioon. Kun esimerkiksi Maltaa käsitellään esityslistalla, olisi hyvä, että meillä olisi maltan kielen tulkkauskokouksessa. Haluan kiittää valtuuskuntaa ja Sofiita hyvästä työstä ja yhteistyöstä poliittiset ryhmärajat ylittäen Euroopan parlamentissa, Slovatiassa ja Maltassa näkemämme vaatii kyllä toimia poliittista lähestymistapaa ja korostaa jälleen sitä, että tarvitaan riippumaton oikeusvaltioväline, joka tarkastelee kaikkia EU-jäsenvaltioita. Meillä on tiettyjä haasteita tulevaisuudessa, kun puhutaan jäsenvaltioiden oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta, lehdistövapaudesta, korruption torjunnasta ja myös rankaisemattomuudesta. Malta. 400 päivää on nyt kulunut Daphne Caruana Kalitsian julmasta murhasta. Murhan aikaan Galitsia tutki hallituksen poliitikkoja. Toiminta on ollut vastaavaa jo sukupolvien ajan ja kyse oli siis todella kaikkein korkeimmista hallituksen tahoista. Tietyt avainlöydökset osoittavat, että korruption torjuntaa on vahvistettava ja että politiikassa mukana olevia henkilöitä ja heidän intressejään täytyy tarkastella. Tarvitaan sitä, että riippumattomat pienet mediatalot selviävät hengissä, vaikka poliitikot todella pyrkivät niiden toiminnan tukahduttamaan. Samoin tarvitaan kattava luettelo siitä, ketkä ovat ostaneet Maltan kansalaisuuden. Se, että Maltan ja muita EU-passeja on myyty, on äärimmäisen huolestuttava. Asian on puututtava. Tämän lisäksi tämä tutkimuskertomus täytyy julkaista mitä pikimmin. Tähän mennessä ainoastaan harvat tämä hallituksen poliitikot ovat sen nähneet. Mm, Konrad Mitsi, joka paljastettiin Panama-papereissa, on edelleen vallassa. Hän piilotteli meiltä. Hän ei suostunut tapaamaan valtuuskuntaa. Kyse on Dubaissa olevasta yrityksestä Seventeen Black nimeltään, jota, johon Mitsi on kytköksissä ja joka on saanut valtavia hyötyjä energia-alalla. Samoin sitten Daphne Garuana Kalitsian mustamaalaaminen, hänen muistonsa häpäiseminen on lopetettava ja uhkailutyötä kohdistuu hänen perheeseensä. On kuultu väitteitä siitä, että murhan tausta tahot olisi tunnistettu ja että heidät pian pidätettäisiin, mutta heitä ei vielä ole pidätetty tai syytetty mistään. Tämä rikos on selvitettävä, se on keskeisen tärkeää. Me vaadimme oikeutta, totuutta, tilivelvollisuutta Daphne Karuana Kalitsialle ja hänen tarinalleen. Hänen muistonsa ei ole haittunut mielestä sadassa päivässä eikä tule haittumaankaan. Paljon kiitoksia SNDn puolesta. Joseph Weidenholz, olkaa hyvä. Uh, I want to thank the... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää, sillä hän teki todellakin hyvin aktiivista ja tasapuolista työtä. Ja sikäli kun me tiedämme, tämä peli ei ole vielä päätöksissä meillä ei ole vielä tietoa siitä, kuka itse asiassa kaikki nämä murhat on tilannut. Tämä on siis tilanne tällä hetkellä. Ja sanoisin, että ei ole pois luettua, että tulevina viikkoina yllätyksiä tulee eteen. Emme voi kuitenkaan tuomita ketään sellaisessa tilanteessa vielä, jossa emme tiedä, kuka on ollut tekojen taustalla, vaikka meillä tiettyjä teorioita asiasta olisikin. On uskoakseni myöskin hyvin tärkeää tarkastella sitä, kuinka eurooppalaiset toimielimet toimivat ja kuinka Europol toimii ja kuinka uusi eurooppalainen äh, tutkintamääräys on toiminut näissä tilanteissa. Tämä ei ollut vain tekninen kysymys, tämä Europolin tuki. Europol itse asiassa sai tulosta aikaan. Ja uskoakseni oli tärkeää nähdä, kuinka me operatiivisesti voimme Europolin työtä parantaa. Uskoakseni tässä oli myöskin opittavaa sikäli. On hyvin tervetullutta, että Maltan tilanteessa myöskin Venetsian komission johtopäätöksiä odotetaan, sillä monet asiat ovat olleet epäselviä. Venetsian komissio uskoakseni tulee äh, luomaan valoa siihen, missä on systemaattisia oikeusrikkomuksia tapahtunut maassa. Kuitenkin tuen kollegoiden kantaa. Me äänestimme viime Strasbourgin viikolla asiasta ja todellakin tarvitsemme riippumattoman oikeusvaltion mekanismin, jotta voisimme puuttua tällaisiin ongelmiin jo heti kun ne puhkeavat. Nämä kaksi maata osoittavat meille, kuinka tärkeää parlamentin omaksuma lähestymistapa on. Ja hyvät kollegat, henkilökohtainen huomio. Uskon myöskin, että meidän täytyy suorittaa hyvin, hyvin syvällinen tutkinta siitä, kuinka pysyviä oleskelulupia ja unionin kansalaisuutta on myyty, sillä tämä todellakin avaa Pandoran lippaan. Oli hyvin hämmästyttävää kuulla erään viraston haastattelu ja kuulla siitä, kuinka Euroopan unionin kansalaisuutta myydään. Meidän pitäisi todellakin järjestää tutkinta asiasta. Meillä täytyy olla kanta tähän ilmiöön ja ratkaista se mahdollisimman nopeasti. Paljon kiitoksia. Edustaja Makovei ECRn puolesta. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Kaiva. Uh, I'll, not, I'll not be long. Kiitos, en ole kauan. Olen käynyt hyvin usein Maltalla. Ja Slovakiassa kerran ja olen puhunut ihmisten kanssa, viranomaisten kanssa – eikä minulla ollut mitään odotuksia, että kumpaakaan näistä tai muistakaan rikoksista selvitetään. Ja kun sanotaan selvitetään, tarkoittaa sitä, että saadaan kiinni nämä mastermindit taustalla, jotka antoivat käskyn. Se, mitä nähdään Slovakiassa, oli, että toimittajat, jotka protestoivat, koska edellinen pääministeri – loukkasi heitä. Ja he vaativat, ähm, tai heiltä toimittajalta vaadittiin äh, todisteita siitä, kuka heitä rahoittaa, koska väitettiin, että rahoittaja on Soros. Sama pääministeri oli vallassa silloin, kun Jan ja hänen sulhasensa ammuttiin kuoliaiksi. Paljon ristiriitoja on myös viranomaisten lausunnoissa. Oli aika hauska tai mielenkiintoista nähdä, millä tavalla viranomaiset puhuivat keskenään ristiin. Maltalla sama tilanne, kuten Roberta jo sanoi. Mikään ei ole muuttunut. En minä odota, että viranomaiset edes tutkivat kunnolla tätä. Ja nyt hän siellä oli uusi skandaali tänä Daphne-projekti, joka on tällainen Daphnen kollegoiden perustama tutkivien toimittajien ryhmä – joka paljasti, että Daphne tutki hyvin tärkeää rahanpesu juttua, jossa oli miljardeja sitä kysymys. Ja se, siinä oli mukana huippu henkilöitä, herra Mitsi, pääministeri, kabinetin puheenjohtaja. Emme me voi odottaa, että nämä ihmiset tutkisivat itseään. Se on minun pointtini tässä. Kuten sanoin, luotan siihen, että kollegat löytävät äh, totuuden, mutta jotain meidän täytyisi kuitenkin tehdä. Jos viranomaiset eivät onnistu, ja jos he ovat myös itse sekaantuneet siihen, niin Europolin tai jonkun muun täytyy astua mukaan me emme voi, ei kuitenkaan ole tarkoitus, että toimittajat ää, äh, tämän selvittävät. Eli toimittajia tapetaan ja sitten toimittajat joutuvat vielä itse selvittämään. Tämä on todella surullinen tilanne. Ja se, että me puhumme täällä, en tiedä auttaako se mitään. No toki äh, raportin äh, julkistaminen ja ne, jotka meitä ehkä kuulevat, kuuntelevat, tietävät, että me välitämme ja että me jatkamme näiden asioiden tutkimista ja sanomme, että ei saa tehdä noin uudelleen ja jatkakaa tutkimusta. Um, Tässä olivat nyt siis äh, kolme työryhmän läsnä olevaa henkilöä eri poliittista ryhmistä ja nyt äh, käännyn niihin niiden äh, jäsenten Ähm, puoleen, jolla on henkilökohtainen intressi asiassa. Monika Mönny, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiittäisin tästä kertomuksesta. Muutama huomio. Tässä kerrotaan hyvin yksityiskohtaisesti eri kokousten ja tapaamisten sisällöstä vaikka ähm, päätöslausunnon sijana mainitsekaan kokousten sisältöä. Äh, Slovakian tasavallan hallitus on jatkuvasti pyrkinyt ratkaisemaan äh, avoimet kysymykset ja on todettu ihan pääministerin äh, suulla, kun hän tapasi meppejä, että avoimuus on tärkeää. Te saitte kysymyksiin vastauksia ja saatoitte nähdä, että Slovakiassa kunnioitamme aivan täysin eurooppalaisia arvoja, oikeusvaltiota ja demokratian periaatteita. Jos sallitte, mainitsisin myös, että tässä kertomuksessanne ei riittävästi johtopäätöksissä heijastella tiettyjä tuloksia kokouksista, joita pidettiin esimerkiksi erityissyyttäjän tapaaminen. Siellähän saitte hyvin selkeän selityksen siitä, miten Hotsovan puhelin oli takavarikoitu ja palautettu ja oletan myös, että Euroopan parlamentin äh, kertomuksessa ei tulisi vihjailla epäilyksistä, jotka eivät äh, pohjaudu tosiasioihin, äh, kun viitataan, että poliisi tai tuomioistuinlaitos tai syyttäjäviranomainen olisivat jotenkin yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ei tällaista voi kevyin perustein vihjailla Euroopan parlamentin tekstissä, kun kerran mitään todisteita ei ole. Tämä on olettamus, joka ei perustu yhtään mihinkään. Ja mielestäni on hyvin vaarallista Euroopan parlamentin tällaista kirjoittaa mustaa valkoisella kertomuksensa. Slovakian hallitus on tietoinen sitä, että haasteita on ja kansalaisten luottamusta täytyy vahvistaa ja täytyy voida luottaa siihen, heidän täytyy voida luottaa siihen, että korruptiota torjutaan tehokkaasti ja myös avoimuutta lainsäädännön keinoin ollaan lisäämässä vaikkapa liittyen poliisin toimintaan ja niin edelleen. Sitten vielä mediasta toimittajat ilman rajoja katsovat, että Slovakian medialainsäädäntö, median suojelulainsäädäntö on oikein hyvää. Olemme pahoillamme siitä, että Kutsek murhattiin, mutta ei tämä nyt suinkaan lainsäädännön puutteista johtunut tämä murha. Median on kohdistunut muitakin hyökkäyksiä. Minä olen toiminut politiikassa 19 vuoden ajan ja olen pyrkinyt aina olemaan suhteessani korrekti myös mediaan. Entisellä pääministerillä oli huonot välit joihinkin toimittajiin jos tämän sitten kirjaatte ylös niin, että mediaan ei ole hyviä suhteita, niin ei, e-, ei, tämä pidä paikkansa, koska ei Slovakiassa ole hyökätty laajalla rintamalla vapaata mediaa vastaan. Meillä, ja sitä paitsi lainsäädäntömme on huomattavasti paremmalla tolalla kuin monien muiden maiden. Joka tapauksessa kiitän vierailustanne Slovakiassa ja tilaisuudesta saada tavata hallituksen edustajia ja muita edustajia, kuten poliisin ja oikeuslaitoksen edustajia ja toimittajia. Ja olen tyytyväinen siihen, että että kertomuksessa myös sen, että kaikki toimittajat eivät ole objektiivisia ja useinhan tämä on syynä sille, että konflikteja syntyy tiettyjen poliitikkojen, siis tiettyjen, korostan tiettyjen poliitikkojen ja tiettyjen toimittajien välillä. Voisi olla hyvä kokonaistilannetta tarkastellen, jos toimittajilla olisi paremmat suhteet poliitikoihin yleisesti, ja jos toimittajat, jotkut toimittajat, jotkut toimittajat, ihan niin kuin jotkut poliitikotkin, jos jotkut toimittajat eivät artikkeleissaan syyttäisi poliitikkoja varkaiksi ja murhaajiksi ja pettureiksi. Kiitos oikein paljon. Okay, thank you. Um, uh, Paljon kiitoksia. Pyydän Pyrmäin eh, puheenjohtaja vielä palaamaan näihin kysymyksiin. Seuraavaksi edustaja Frans, olkaa hyvä. Dankeschön. Ich möchte noch mal... Kiitos. Haluaisin vielä ottaa ottaa mukaan Slovakian vähemmistösuojan. Suurin vähemmistö Slovakiassa ovat äh, romani äh, taustaiset ihmiset, jotka on rajattu esimerkiksi koulutusjärjestelmän ulkopuolelle, samoin kuin työmarkkinoiden, asunnon, terveyspalveluiden ulkopuolelle. Heidän tilanteensa on usein erittäin huono ja usein äh, he joutuvat asumaan vielä hyvin kaukaisilla maaseutualueilla, jossa ei ole infrastruktuuria ja näitä ihmisiä hyväksi käytetään. He joutuvat tekemään vielä eh, alle normaalipalkan töitä. Ja tämä tilanne johtaa myös siihen, että nämä ihmiset eh, joutuvat jättämään kotiseutunsa, jossa he 500-600 vuotta ovat asuneet ja sitten siirtymään muihin maihin vain siksi, että Slovakiassa olemassaolo ei ole heille mahdollista. Antiromanismi Slovaniassa on hyvin yleistä ja olen tavannut ihmisiä siellä paljon, jotka kertovat minulle, että se, voisi sanoa, että siellä on kysymys lähes apartheidista. Romanit esimerkiksi Kosicassa eivät pääse busseihin johtuen etnisestä taustastaan. Tämä on myös yksi näkökulma, jota meidän pitäisi valaista ja jota ei saa, josta ei saa tehdä tabua. Okay. Okay, okay. Okay. Okay, colleagues, okay. Okay. Okei, um, okay, Anna, Anna Gomez next. Anna Gomez, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia hyvät kollegat. Haluaisin kiittää tämän työryhmän jäseniä. Haluaisin kiittää myöskin kertomuksesta, jonka Sophie Intveld on esittänyt sekä matkalle osallistuneiden kollegoiden kommenteista tutkintavaliokunnan jäsenenä ja Panama Papers-valiokunnan jäsenenä, joka tuossa yhteydessä Maltalle lähti ja väliaikaisen oikeusvaltioperiaatteeseen keskittyvän valtuuskuntamatkan jäsenenä heti Naftin Galician murhan jälkeen. Täytyy sanoa, että olen täysin samaa mieltä Roberta Metsolan ja muiden kollegoiden kanssa tässä asiassa. Haluaisin erityisesti tuoda kaksi asiaa esiin. Kaksi tunnettua roistoa, veronkiertäjää, yksi näistä on herra Kembri, kabinetin, pääministerin kabinetin johtaja, ja toinen on herra Mitsi, Metsina on sen johtaja ovat yhä hallituksen jäseniä yhä vieläkin, vaikka on osoitettu, kuten näin tapahtui jo Panama-papereiden tutkintavaliokunnan yhteydessä ja nyt Black Seventeen tutkimuksen yhteydessä uudelleen, että nämä henkilöt ovat rikollisia, he ovat roistoja. Ja on mahdotonta käsittää, miksi he ovat yhä hallituksessa. Miksi pääministeri suojelee heitä hallituksissa? Miksi heitä ei ole asetettu tutkinnan kohteeksi tai syytteeseen. Miksi poliisi ei ole näin tehnyt? Sillä Maltan FAU kyllä tekee tutkintaa, mutta poliisi ei näin tee. Ja luonnollisesti meillä on myöskin suuri kysymys Daphne Caruana Galician murhasta yhä avoinna. Ja kuten todettua, Tämä tutkinta on jumissa, se ei etene mihinkään. Kolme pommin asettanutta on pidätetty kyllä, mutta todellinen kysymys on se, kuka tämän pommiiskun tilasi. Näitä tilaajia suunnittelijoita ei ole saatu vastuuseen. Ja eräät äh, pyynnöt äh, kuulustelujen järjestää eivät ole johtaneet mihinkään. Huolimatta tästä valtavasta vihasta ja mustamaalauksesta, josta Daphnen perhe on kärsinyt erilaisten loukkausjuttujen myötä, jotka ovat yhä avoinna. Erässä luopui ministeri Cardona, valtiovarainministeri ministeri hänet eräät ovat nähneet juomassa näiden epäiltyjen kanssa, siis näiden henkilöiden, jotka pommin konkreettisesti asettivat, jotka ovat nyt vangittuina. On olemassa valtavaa vainoa niitä henkilöitä kohtaan, jotka haluaisivat tämän muistomerkin luoda, on todella pöyristyttävää, että näin tapahtuu, kun ihmiset haluaisivat muistaa Daphnea. Ja on olemassa hirvittävä tämän parlamentin jäseniin kohdistuva mustamaalauskampanja käynnissä niitä ihmisiä vastaan, jotka ovat vaatineet äh, oikeutta. David Kasa, kollegamme, on erityisesti äh, Tämän kohteena häntä on syytetty huumeiden käytöstä ja vaikka mistä. Ja minuakin on syytetty hiljattain hallituksen johtamissa lehdissä. Siellä vääristeltyjen tietojen myötä tuotiin esiin ulkoaseen valiokunnan valtuuskunta matkavierailu Kazakstaniin ja siellä väitettiin, että minä olisin eräsen Mukta Ablia Sofiin ollut yhteyksissä siellä. Minä en ole koskaan edes tavannut koko henkilöä. Tämä on aivan keksittyä, väärää tietoa. Tällä hetkellä Belgian ja Portugalin poliisi tutkii asiaa ja minä luonnollisesti voin toimittaa kopiot kirjeistä, jotka olen saanut, mutta mielenkiintoista on se, kuka lietsoo näitä vääriä uutisia ne, jotka ovat minusta vääriä tietoja levitelleet, ovat Maltan johtavan puolueen ja hallituspuolueen jäseniä. On aivan pöydystyttävää, mitä tapahtuu. Muistan, että kysymykset, joita me toimme esiin rahanpesuun liittyen, tämä pilatuspankki, nehän osoittautuvat aivan oikeiksi. Hiljattain toinen pankki, eräs satapankki on joutunut ongelmiin. Siellä on aivan samanlainen mekanismi. Pankki on käytetty rikollisten rahanpesun välineenä. Eli jos me huomaamme, mitä tapahtuu, ei vain Maltalla, kun näemme, mitä on tapahtunut ja mitä Slovakiassa on tapahtunut, haluaisin myöskin Bulgarian tuoda esiin. Minä en usko sitä, että tämä olisi ollut jonkinlainen hullun tekemä murha. Erityisesti, koska Viktoria Martinov Bulgariassa, kuten Jem Kutsak, Slovakiassa, kuten Daphne Galicia, Maltalla tutki korruptiotapauksia ja toi korruptiotapauksia julkisuuteen. Minä olen sitä mieltä, että Bulgarian pitäisi myöskin olla tämän työryhmän työn alaa. Ja minulla olisi kysymys Sofille. Europol on eräässä kirjassa, jonka minä olen kierrättänyt täällä ympäri, todennut, että Europol on törmännyt työnsä rajoittamiseen, erityisesti Maltan tapauksessa, ja se toi esiin sitä, että tämä oli enemmän kuin yksi salamurha. Tämä kaikki liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja Europol totesi, että sen mandaatti ei tee mahdolliseksi ylittää viranomaisten toiveita. Sofia, oletko ollut Europolin yhteyksissä? Ja olisiko mahdollista vahvistaa Europolin mandaattia kolmessa tapauksessa Bulgaria, Malta ja Slovakia. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. Itse asiassa pohjallista jo suljettiin, mutta edustajat Skripek ja Naj saapuivat paikalle myöhemmin. Pyytäisin kuitenkin teitä puhumaan hyvin lyhyesti. Edustaja Skripek ensin. Mutta olkaa hyvät ja puhukaa lyhyesti. Sitten palaamme Sofiin, jotta hän voi vastata kysymyksiin. Edustaja Skripek, olkaa hyvä pari minuuttia, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia a kolegyne. Hyvät kollegat, ei ole helppoa puhua tänään tässä valiokunnassa. Olen täysin vakuuttunut siitä, että oikeusvaltiotilanne eh, on asia, johon meidän ei pitäisi sekaantua eh, eurooppalaisena toimielimenä. Tämä on sisäinen asia mutta nykyinen tilanne Slovakiassa murhan, Jan Kutsiakin murhan jälkeen ei, hallitus ei ole kantanut kunnollista vastuuta. Öö, minun on puhuttava slovakialaisena meppinä ja tämän valiokunnan jäsenenä. Olen todellakin pahoillani, että meidän täytyy täällä käsitellä öö, toimittajan murhaa tänä päivänä 2000-luvulla. nämä murhat eivät koskeneet vain heidän lähintä perhettä, vaan meitä kaikkia. Ja Kutsia kirjoitti hyvin selkeästi meidän poliitikkojemme rikoksista, mafiayhteyksistä, mafia johtajista ja muista rosvoista, jotka varastivat miljoonia meidän maastamme. Näiden murheen jälkeen tuhannet ihmiset tulivat kadulle protestoimaan ja todennäköisesti ne, jotka Jan Kutsekin ja Martina Kusnevan hengen eivät odottaneet tätä. He todennäköisesti odottivat, että tällaisen nuoren tuntemattoman toimittajan murha vain lakastaa matton alle. Mutta näin ei käynyt. Suuri yleisö reagoi ja olen todellakin pettynyt siitä, että hallituksen jäsenemme eivät ryhtyneet äh, oikeisiin toimiin ja osoittaneet vastuuta. Ja toivon todellakin, että äh, äänestäjät näyttävät tämän seuraavissa vaaleissa. Ihmiset haluavat oikeutta, mutta pahinta mitä me näemme, kuten esimerkiksi edellinen pääministeri Fitso, joka yhä vielä asuu asunnossa, jonka veronkierto, äh, roisto omistaa. Itse asiassa hän sai ää, tuomion You're over two minutes, so just make a Voisitko nyt vain tehdä yhteenvedon meitä loppuaika muuten? Kanan povedalla. Pari päivää sitten Jan Kutsakin isä kertoi meille julkisessa puheessaan, että jos jokainen tekisi työnsä, kaikki järjestyy. Ja tämä on mielestäni viesti mieheltä, tai siis tämä on viesti murhattun, mieheltä, jonka poika on murhattu ja rehellisyys on arvo, joka on katoamassa ja me tarvitsemme sen takaisin. Paljon kiitoksia edustaja Nudge ja voisit puhua hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Niin äh, Kiitos, kyllä. En oikeastaan halunnut käyttää puheenvuoroa, mutta sen jälkeen mitä kollegoita tässä nyt on kuultu myös kollegalta, joka äsken juuri poistui, niin halusin nyt kuitenkin vielä pyytää puheenvuoron Kyllä meillä Slovakiassa on ongelma, mutta kaikkialla Euroopassa on ongelma. Tiettyjä sosiaalisia ryhmiä on syrjitty. Meillä on ongelmamme romaniyhteisön suhteen, mutta Slovakian tasavallan puolesta minä sanoisin, että tässä ei ole kyse suinkaan siitä, kuka nyt on hallitusvastuussa. Ei meillä ole mitään apartheidia ei ole niin, etteivätkö romanit voisi käyttää julkista liikennettä. Mitään tällaista ei todellakaan tapahdu. Hyvin usein liioitellaan ja käytetään erilaisia sanamuotoja, mutta minä todella pyydän, nyt ei olla missään kulmakuppilassa, vaan nyt ollaan Euroopan parlamentissa. Nyt kun minulla tämä puheenvuoro on, niin vielä oikeusvaltioperiaatteesta Slovakia kuuluu maihin, jotka ovat hyvin korkealla Euroopan ähm, unionin äh, mittapuussa. Me olemme kai 13, mitä tulee esimerkiksi ilmaisuvapauteen. Ja jos äh, oikeusvaltioon liittyy ongelmia, niin muistakaapa nyt, että pääministeri on eronnut, äh, hallitus on äh, eronnut, meillä on uusi hallitus suhteellisen lyhyessä ajassa. Tekijät äh, pidätettiin ja voi olla, että joskus tätä teon suunnittelijaa ei ehkä pidätetä ja saada kiinni, mutta joka tapauksessa Slovakiassa ää, tilanne on hoidossa ja on ihmisiä niin kuin kaikkialla on ihmisiä, jotka ovat korruptoituneita, kyllä. Korruptio ei suinkaan ole mikään Slovakian tai Maltan ongelma yksinomaan vaan äh, kyse on siitä, että pystyykö maa toimimaan korruptiota torjuakseen, ja Slovakia pystyy. We're way over time, but if you want to respond briefly to some of the questions. Paljon kiitoksia Sofi. Nyt meiltä meinaa aika loppua, mutta voisiko vastata lyhyesti muutamiin näihin kysymyksiin? Paljon kiitoksia Claude. Aivan aluksi haluaisin sanoa, että on harmi kuulla tietynlaisia äänenpainoja. Minä olin hiukan yllättynyt täällä. Jos me haluamme, että Euroopan unioni on oikeudellinen yhteisö, meidän täytyy siirtyä eteenpäin tästä vaistonvaraisesta, hyvin puolustelevasta reagoinnista kritiikkiä kohtaan, kun se kohdistuu omaan maahan. Tässä kyseessä ei ole kritiikki, tässä ei ole se, että asetetaan yksi poliittinen puolue toista vastaan. Tässä on tarkoituksena Euroopan unionin integriteetti kokonaisuudessaan säilyttää, sillä jos jokin maa kärsii näistä ongelmista, koko järjestelmä kärsii. Me olemme nähneet esimerkiksi, mitä tapahtuu, kun meillä on eurooppalaisia pidetysmääräyksiä, joita puolalaiset tuomarit ovat antaneet. Meidän pitäisi olla mielestämme hiukan avoimempia kritiikille, niin että osa unionista olisimme valmiita kritisoimaan, vaikka tämä koskettaisi meidän omaa maatammekin. Nyt edustaja Benova, joka lähti. Ensinnäkin tämä ei ole mikään päätöslauselma. Kyseessä on kertomus, joka on hyvin yksityiskohtainen ja käsittelee kaikki kokoukset, jotka me järjestimme. Tässä edustaja Benova sanoi, että nämä eivät ole todenmukaisia kuvauksia kokouksista, mutta tämä on hiukan hämmästyttävää. Hän ei ollut paikalla, joten en tiedä kuinka hän pystyy näin toteamaan. Ja toisekseen sanoisin, että tässä kyseessä eivät ole vaikeat äh, henkilösuhteet äh, tämän tai edellisen hallitustuksen jäsenten ja eräinten median tai journalistien välillä. Tässä kyseessä on yleinen vihamielen asenne mediaa vastaan ja on melkoista väittää, ettei ongelmaa ole, kun journalisti on kuollut. Tämä ei ole mahdollista hyväksyä. Ongelma on olemassa, kun korruptiota tutkinut journalisti tulee palkkamurhaajan murhaajaksi. Tämä menee kyllä hiukan pidemmälle kuin vain se, että jotkin hallituksen jäsenet olisivat pitäneet vihaa yksittäisten journalistien kanssa. Tämä ei mielestäni ollut sopiva kommentti. Ja sitten tässä palaan edustaja Gomezin sanoihin. Me olemme hänelle velkaa, sillä aikaisemmassa vaiheessa hän teki hyvin paljon tätä samaa työtä. Uskoakseni tässä oli kaksi huomiota, jotka te teitte, jotka osoittavat, että me olemme neutraaleja ja riippumattomia. Se, että ähm, herra Ardonian on väitetty tavanneen näitä henkilöitä baarissa. Ne on nyt osoitettu vääriksi. Sillä on osoittautunut, että tämä syyttäjä on vetänytkin väitteensä pois. Mutta täytyy nyt katsoa, mihin suuntaan tämä kehittyy. Meidän täytyy olla kuitenkin hyvin, hyvin tietoon pohjaavia, muuten emme ole uskottavia. Sitten tämä bulgaarialainen televisiojuontaja, häntä ei itse asiassa, hän ei itse itse asiassa korruptioita tutkinut vai toi julkisuuteen toimittajia, jotka tutkivat korruptiota. Tämä ei ole sama asia. Meillä on kahden neljän välillä kolmen Bulgaria, välillä huomenna kuuleminen kolmen bulgarialaisen toimittajien kanssa. Toivottavasti kaikki pääsette mukaan paikalle. Sitten mitä tulee Europoliin, meillä oli monia kokouksia Europolin kanssa aivan paikan päällä ja sen lisäksi monia videokonferensseja. Ja Europol vakuuttaa, että yhteistyö on erittäin hyvää ja että he saavat kaiken tiedon, että tarvitsevat. Minulla on vielä muutama kysymysmerkki tähän liittyen, mutta Europol on kaiken kaikkiaan tyytyväinen siihen, että molempien maiden viranomaiset ovat olleet valmiita tekemään yhteistyötä heidän kanssaan ja me haluamme myöskin todeta, että Europolin rooli on ollut aivan ratkaisevan tärkeä. Yksi niistä suosituksista, joita minä haluaisin antaa lopulta päätöslauselman lopuksi, on se, että Europol sanoisi enemmän toimivaltaa ja että se olisi vähemmän riippuvainen kutsuvan kansallisen viranomaisen toimista. Sitten edustaja Frans, tämä mustalaisten syrjintä, me emme ole sitä ottaneet mukaan, se on hiukan tämän oikeusvaltio periaatteen toteutumisen seurantaryhmän työn ulkopuolella sitten ennustaja Metsola. Kyllä luonnollisesti me tarvitsemme riippumattoman mekanismin ja me vetoamme komissioon, jotta se tämän kaltaisen aloitteen tekisi mekanismin luomiseksi. Olen myöskin samaa mieltä e-grant asiassa. Tästä pitäisi tehdä julkinen. On melkoisen outoa, että pääministeri on saanut tästä kertomuksesta kopion, vaikka hän on selvästikin tilanteessa, jossa hänellä on eturistiriita, koska asia koskee hänen vaimoaan ja useampiakin ihmisiä hänen hallituksessaan, joten minä neuvoisin, että tästä tehtäisiin julkinen asiakirja. On melkoisen outoa, että hän sai tuon asiakirjan vain, koska hän on pääministeri mitään oikeudellista syytä tälle ei ole. Ja sitten, mitä tulee näihin uusiin oikeudellisiin aloitteisiin, sitten, että niitä tullaan tarkastelemaan päätöslauselman sisällä. Sitten edustaja Makovei, te olette hiukan pessimistinen, mitä tulee mahdollisuuteen koskaan saada iskun suunnitteleita henkilöitä kiinni ja vastuuseen. Minä en ole, minä en tiedä, mikä tilanne on. Minä en ole yhtä pessimistinen kuin te. Mehän näemme, mikä tilanne Slovakiassa on. Poliisin ensimmäisten tutkintojen jälkeen kävi ilmi, että tappajat oli saatu kiinni ja varmistui, että he olivat todellakin oikeat henkilöt. Tämä on jotakin, mikä on tervetullutta. Minä kyllä tiedän, että tutkimukset yhä jatkuvat Tiedän, että niitä aivan tosissaan harjoitetaan ja olen myöskin tavannut monia ihmisiä, jotka ovat hyvin, hyvin sitoutuneita siihen, että meillä olisi riippumaton tehokas julkishallinto maassa. Ei kaikki ole siis yhtä synkkää tässä kuvassa. Sitten edustaja Nudge. Te sanoitte, että me emme saisi olla kriittisiä, sillä hallituksesta on eronnut eräitä henkilöitä. Tämä on totta. Myöskin poliisin hyvin korkeita virkamiehiä on eronnut. Mutta ongelma on se, että pyöröovimekanismin kautta he ovat palanneet töihin. He ovat uudelleen nyt hallinnossa mukana. Tämä ei mielestäni ole suoraan sanottuna kovinkaan järkevää. Olemme kyllä tuoneet tämän huolen Slovakiassakin esiin. Yhteenvetona me yhä hyvin läheisesti seuraamme tilanteen kehitystä. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä oikeusvaltio periaatteen toteutumisen seurantaryhmä ja se, että me olemme yhteyksissä hallituksiin, mutta myöskin Europoliin ja muihin virastoihin, on mielestäni hyvin hyödyllinen tapa toimia, ja uskoakseni tämä voisi olla osa laajempaa mekanismia, joka kattaisi myöskin Euroopan unionin jäsenmaat. Ja siinä olikin kaikki, mitä minulla on tänään sanottavana. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä työryhmä tulee tekemään päätöslauselman. Todennäköisesti tämän päätöslauselman näemme maaliskuussa. Sitä on maaliskuulle suunniteltu. Kiitoksia. To all the colleagues who Kiitos Sofi. Tämä oli arkaluontoinen aihe. No niin, siirrytään eteenpäin. Me olemme hieman myöhässä aikataulusta. Siirrymme kohtaan kymmenen. This is the um, regulation aiming at establishing an efficient cooperation between OLAF Tämä on Euroopan petostorjuntaviraston tutkimukset Euroopan syyttäjäviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Olafin tutkimusten vaikuttavuuden osalta. Esittelijä Monika Makovei. Ja edustaja Makovei on paikalla, joten hän saa saman tien puheenvuoron. If you, if you're leaving, uh, now, please do so. Jos te lähdette salista, niin tehkääpä se hiljaa. Edustaja Makove, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitos. Lähes 20 vuotta Olafin perustamisen jälkeen äh, nyt äh, ollaan ottamassa merkittävä lisäaskel unionin taloudellisen edun suojelemiseksi. Näin luodaan äh, siis Euroopan yleinen syyttäjäviranomainen ja on hyvin tärkeää vahvistaa tätä mekanismia tai luoda se ja luoda sille selkeät säännöt. Olafin ja Eppon yhteistyön on pohjauduttava hyvin selviin sääntöihin siitä, kuka huolehtii mistäkin. Täydentävyys ja tiedonvaihto luonnollisesti myös kuuluvat tähän yhteistyöhön kulmakivinä. EPPO toteuttaa rikostutkinnat ja niistä syyttämisen ja Olaf jatkaa hallinnolliset tutkim- tai huolehtii hallinnollisista tutkimuksista EUn taloudellisen edun suojelemisesta. On tärkeää, että Olafin ja EPP on välinen suhde, ei ää, perustu, minkä näköisiin toimivalta, kriiseihin, toimivalta, kiistoihin. On hyvin tärkeää äh, kummankin tarkastella, Olafin esimerkiksi tarkastella, että Eppolla ei tutkimus ei ole kesken, kun Olaf äh, tutkimuksen käynnistää. Samoin äh, salassapitto, velvollisuus on hyvin tiukkaa. Olafilla voisi olla Epon hyväksymän tahon kautta epäsuora pääsy asiakirjoihin. Olafin täytyy ilmoittaa Epolle välittömästi rikosepäilyistä niitä havaitessaan, jotta Epo voi sitten niitä alkaa tutkia. Ja samoin sitten toisinpäin, jos epo tutkimuksissaan havaitsee Olafille kuuluvia asioita. Ja luonnollisesti kumpikin seuraa toiselta saa, saamansa ohjeistusta. Kun ajatellaan nämä mahdollista rikollista toimintaa, jonka Olaf havaitsee, se siitä Eppon, Eppolle ilmoittaa. Ja jos Eppo toteuttaa rikostutkintaa ja havaitsee, että siihen liittyisi hallinnollinen tutkinta, Eh, josta vastaisi Olaf, niin tällöin tämä tehdään yhteistyössä. Tämä liittyy näihin rikostutkintoihin. Emme halua, että ne vaarantuvat millään tavalla. On myös hyvin tärkeää, että tutkimuksessa kerätty todistusaineisto on oikeus istuinten saatavilla ja EPPON täytyy varmistaa se, että kaikkia oikeudenkäynteihin liittyviä määräyksiä kunnioitetaan. Jos Olaf sitten jatkaa hallinnollista tutkimusta, niin tuo todistusaineisto ei ole edes mahdollista, sitä ei ole edes mahdollista saada tuomioistuinten käyttöön. EPP voi pyytää Olafia täydentämään työtään erityisesti, kun etsitään piilotettuja varoja. Ja täytyy myös varmistaa se, että EPO pyytää Olafia huolehtimaan tälle tämän toimivaltaan kuuluvista tehtävistä. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita voitte tuosta minun lausuntoluonnoksestani löytää niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät äh, liity EPPOon, äh, tilanne on vielä jossain äh, määrin epäselvä, mutta tällä hetkellä vastaus lienee se, että Olafin toiminta jatkuu tähän asti sen kaltaisena, eli siinä vaiheessa, kun ollaan havaittu mahdollisia rikollisia toimia, niin sitten tämä tapaus toimitetaan kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Ajallisesti tämä ei ole kovinkaan tehokasta. Olemme nähneet hyvin harvoja tapauksia, juttuja, joissa ihmiset on sitten kotimaihinsa lähetetty Olafin tutkimusten perusteella oikeuden eteen. Mutta muutakaan toimintamahdollisuutta ei ole niissä jäsenvaltioissa, jotka EPPOon eivät liity. Määräaika tarkistusten jättämiselle on 26. marraskuuta. Kiitos puheenjohtaja. Siis kiitokset edustaja Makoe. Tämä on siis lausuntoluonnos äh, ja määräaika on 26. Äh, marraskuuta. Haluaako joku vielä puheenvuoron tästä tai esittää kysymyksiä? Ei? Mikäli ei, kiitokset edustaja Makovein määräaika on 26. Kiitokset. Nyt sitten siirrymme kohtaan 21. Kuka puhuu Radevin puolesta? Eli tarkistusten käsittely säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten. Tänään on esitetty 192 tarkistusta. Esittelijä on eh, Radev, mutta Ademov puhuu nähtävästi hänen puolestaan. Olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на докладчика Емил Радев. Kiitos puheenjohtaja. Puhun siis eh, Radevin puolesta. Hän on äänestyksessä juurivaliokunnassa tällä hetkellä ja pyytää anteeksi poissaoloaan. Esittelijä on iloinen näistä 150 tarkistuksesta, jotka varjoesittelijät ovat tehneet. Huomenna on varjoesittelijöiden eh, tapaaminen ja suurin osa näistä tarkistuksista ovat äh, mietinnön puitteista. Edustaja Radeville on hyvin tärkeää luoda tehokas järjestelmä, jolla voidaan vaihtaa informaatiota. Äänestys tästä on 3. jouluskuuta ja edustaja Radev on vakuuttunut siitä, että tämä mietintö hyväksytään suurella enemmistöllä ja että joulukuun täysistunnossa voimme keskustella mietinnöstä. Very much, Mr. Adamov, for... Kiitokset edustaja Adamov, että puhuitte edustaja Radevin puolesta. Joku halusi tässä kommentoida tätä Me voimme nyt siirtyä seuraavaan kohtaan. Nähtävästi kukaan muu ei halua puhua. Ei. Joten ähm, enpäs nyt tiedä mitä tehdä. What's the ETA of Mrs. Chinichi? What do you think? no assessment of the estimated time of arrival. No. Jatketaan eteenpäin. Vai haluatko joku muu puhua tästä? Ai, komissio. Oi. Oi, draamahan tästä tuli nyt. No selvä. Ihan nopea sananen sitten vain komission taholta. Olkaa hyvä. Um, thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa muutaman sana sen. Suurin osa varjoesittelijöistä ei ole täällä paikalla, mutta silti haluaisin sanoa muutaman asian, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin äh, haluaisin kiittää siitä, että käsittelit tätä kysymystä kiireellisenä, kuten se onkin. Toivottavasti saamme kolmikantaneuvottelun käyntiin vielä nyt joulukuussa. Olisi erittäin tärkeää, että asia hyväksytään ennen kuin äh, vaalitauko koittaa, eli ennen huhtikuuta on kuitenkin yksi asia, joka meitä huolestuttaa melkoisen paljon. Kyseessä on ehdotuksen artikla 7. Artikla 7 käsittelee tilanteita, joissa ähm, poliisiviranomaiset ähm, pyytävät äh, tietoja rahanpesun selvittelukeskuksesta. Tämä on jo rahanpesua käsittelevässä direktiivissä mukana. FAU pitäisi sen mukaan voida tällaisiin tietopyyntöihin vastata. Meidän ehdotuksessa me pyrimme vahvistamaan tätä yhteistyötä. Me olemme pyytäneet, että FAU tulisi vastata tällaisiin kysymyksiin. Olemme nähneet, että parlamentti on, tai suurin osa poliittista ryhmistä, erittäin esittänyt tarkistuksia tämän hylkäämiseksi ja haluaisi muuttaa sanavuonnon voi vastata. Tämä tarkoittaisi kuitenkin sitä, että tieto, tällä tavoin sääntöjä ei vahvistettaisi. Tämä on suuri huoli ja huoli myöskin siksi, että yksi syy tämän ehdotuksen antamiselle on ollut se, että Euroopan parlamentti on vedonnut toistuvasti sen puolesta. Panama-papereiden mietinnössä äh, tämän vuoden äh, helmikuun Ranarsin mietinnössä, jossa vedottiin jatkuvasti sen puolesta, että sääntöjä tiukennettaisiin tämänhetkiset tarkistukset eivät kuitenkaan sääntöjä vahvistaisi, vaan säilyttäisi ne samalla tasolla kuin nykyisin. Me hyvin vahvasti uskomme siihen, että sääntöjä tulee vahvistaa, yhteistyötä tulee vahvistaa ja siksi pyydämme teitä harkitsemaan uudelleen kantanne, jonka olette ilmaisseet tarkistuksissanne. Selvä. Huomioimme nämä tärkeät asiat. Artikla 7 ja muut herra Radeville. Kiitos. Nyt Frontexin, Frontexin edustaja, toimitusjohtaja Legeri on myöhässä, joten meillä on hieman aikaa nyt. Ja Anna Gomez on pyytänyt puheenvuoroa. Haluatko sinä ihan nopeasti vielä puhua? Just said, uh, thank Haluaisin vain tukea sitä, mitä sinä sanoit, eli kiittää komissiota tästä aloitteesta ja siitä, että varoititte meitä näistä hyvin ikävistä tarkistuksista, jotka monet jäsenet ovat tehneet, joissa tavallaan väitetään, että olisi jotain, näiden takana olisi jokin paha järjestö. Joten me mehän olemme tätä suosittaneet niin, että voidaan taistella rahan pesua ja terrorismin rahoitusta vastaan eli luoda tällainen eurooppalainen tutkimusyksikkö. Kiitokset komissiolle tästä tukemu- tu- tuesta. Ja oma ryhmäni on nyt välittömästi lähtenyt uudelleen tarkastelemaan, mitä tästä on keskusteltu, jotta voimme varmistaa, että pitäydymme parlamentin periaatteissa. Ja kiitän komissiota tästä varoituksesta. Kiitokset, että, että tulitte tänne välittämään edustaja Radevin näkemyksen. No niin, olemme käsitelleet tämän asian. Ja 3. joulukuuta mennessä tästä, tämä olisi tarkoitus hyväksyä. Seuraava kohta on Frontexin Euroopan raja- ja merivartijavirasto. Pidämme pienen tauon, kunnes edustaja Legeri tulee. Odotamme häntä paikalle. Just, just so we just have a small break of one or two minutes, colleagues. Thank you. Colleagues, uh, um, thank you for your patience and we had to pause. We now have... Um... No niin, nyt oli pieni tauko. Nyt äh, meillä on Frontexin toimitusjohtaja Fabrice Leggeri kanssamme ja kysymys äh, on äh, siitä, missä me tällä hetkellä mennään. Eli komission ehdotus Euroopan rajavartiosta ja merivartiostosta ja tämän ehdotuksen valmistelemeksi meillä on täällä Frontexin toimitusjohtaja Fabrice Leggeri, joka kertoo meille vuotuisesta toimintakertomuksesta ja asetuksen 656 2014 täytäntöönpanosta, jossa on kysymys siis ulkorajojen ja merirajojen valvonnasta. Ja voitte esittää hänelle kysymyksiä, jos teillä on kysyttävää tästä tärkeästä virastosta. Raja Jerry, olkaa hyvä. Saatte puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Oikein hyvää aamupäivää arvoisat parlamentin jäsenet. Tänään minun on siis tarkoitus äh, kertoa teille Euroopan raja- meri merivartioviraston Frontexin ää, äh, tämänhetkisestä toiminnasta. No niin, me olemme siis vuosikertomuksen 2017 julkaisseet, mutta tämän lisäksi haluaisin puhua tämän vuoden toimista. Yleisesti ottaen olisi tärkeää muistaa, että Meillä on nyt äh, laajennettu mandaatti. Se on vuodelta 2016. En nyt puhu siis tulevaisuuden ehdotuksista, mutta tämänhetkisestä mandaatistamme. Ja nyt meillä on äh, mandaatin pohjalta, mutta myös voimavarojen pohjalta äh, paremmat toimintamahdollisuudet. Ja nyt todella kun Aiemmin on puhuttu vain ähm, maahanmuutosta, siis rajavalvonta on paljon muutakin kuin äh, kuten esimerkiksi terrorismin torjuntaa, ähm, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, eivätkä nämä liity äh, mitenkään maahanmuuttoon suinkaan aina. Ja tämäkin olisi tärkeää muistaa, että mm, rajavartio, merivartioviraston toimivalta on ihan yhtä laaja kuin integroidun rajahallinnoinnin. Joitain numeroita. Tämän vuoden 2018 10 ensimmäisen kuukauden aikana Euroopan unionin saapuvat rajaylitykset vähenivät 30 prosentilla, jos tilannetta verrataan vuoden takaiseen. Kaiken kaikkiaan rekisteröimme tänä vuonna noin 120 000 epäsäännönmukaista rajanylitystä. Tämä johtuu siitä, että keskisellä välimerellä maahanmuuttopaino on ollut kevyempää. Nyt läntisellä välimerellä ja Turkin ja Kreikan rajoilla painetta on ollut enemmän, mutta siis kaiken kaikkiaan paine on ollut äh, vähäisempää ja operationaalisesti tarkasteltuna ja tällä hetkellä ei voida nähdä, että meillä olisi tällä hetkellä päällä ulkorajoillamme maahan kriisi, Me tuemme jäsenvaltioita ja pidämme tilannetta silmällä jatkuvasti, mutta tällä hetkellä voidaan kyllä mm, käyttää aikaa myös strategiseen pohdintaan sen suhteen, että mitenkä kehittää toimintaa tulevaisuudessa. Mainitsin sen, että rajahallinnointi ei, ei liity vain maahanmuuttoon. Ihan vastikään annettiin yhteinen julkilausuma, yhteinen arviointi. Europolin ja Frontexin johtokunnat halusivat vahvistaa näiden kahden viranomaisen yhteistyötä. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä on tärkeää ymmärtää myös siltä kannalta, että raja valvontaviranomaiset, mutta myös ulkorajojen yhteistoimet Frontexin ja muiden tahojen kanssa voivat olla ikään kuin myös lainvalvonnan silmät ja korvat niin, että Europol ja jäsenvaltioiden viranomaiset voivat tiivistää yhteistyötä. Me emme ole tutkimuksista vastuussa ja rajavalvontaviranomaiset yleensä jäsenvaltioissa myös voivat paljastaa eh, rikollisjärjestöjä muun muassa eh, henkilötietojen pohjalta, joita voidaan käyttää rikostutkimuksissa. Lisäksi haluaisin eh, todeta, että nyt kun myös operat aktiivisesti, toimimme yhä vankemmalla voimavarapohjalla, niin me toimimme kellon ympäri. Palvelumme toimii 24-7, niin kuin sanotaan, ja päivin ja öin joka viikon päivä voimme antaa tukea jäsenvaltioille ja myös valvoa niiden ulkorajatilannetta ja sen kehittymistä. Jos ajatellaan näitä yhteistoimia, näitä perinteisiä toimia, niin voidaan nähdä, että meidän toimintojemme koko on yleensä noin 1500 viranomaista, yleensä 1500 henkeä kaiken kaikkiaan, niin rajavartioita kuin merivartioitakin liikkeellä, jos nopean toiminnan joukkoja ei ole aktivoitu. Meillä on tällä hetkellä Poseidon Kreikassa, Demis Italiassa käynnissä. Ja jälkimmäinen sai mandaatin helmikuussa 2018. Kyse on myös lainvalvontaviranomaisista ja turvallisuusviranomaisista. Albania ja Italian välinen äh, salakuljetus oli tässä taustalla, osittain myös aseiden salakuljetus. Ja tämän vuoden uutuus on äh, sitten äh, tämä eteläisen Espanjan Marokko Espanjan virtaushan on lisääntynyt nel, kertaiseksi viime aikoina, niin siellä meillä on myös tämä pysyvä operaatio käynnissä. Sitten etsintä- ja pelastustoimet merialueilla. Tähän mennessä vuonna 2018 olemme pelastaneet 30 000 ihmistä kaikilla merialueilla ulkorajoillamme. Rekisteröimme, otamme sormenjäljet ja arvioimme tulijat ja lisäksi tuemme salakuljettajien, ihmissalakuljettajien sekä vaikkapa salakuljettajien pidätystoimissa. Viime vuonna olimme mukana 744 epäillynä. tausta toimijan ja yli 1200 salakuljettajan pidätystoimissa. Ja lisäksi olemme olleet mukana takavarikoinneissa, umosain takavarikoinneissa, paitsi merialueilla myös maarajoilla, erityisesti Länsi-Balkanilla. Nämä siis näitä meidän me joita on käynnissä. Ja nyt ehkä hiukan enemmän tuosta merialue yhteistyöstä ja toiminnasta. Ehkä muistatte, että uusi mandaattimme sisältää myös kolmen välisen yhteistyön Frontexin, EMSAN eli meriturvallisuusviraston ja EFKAN eli äh, kalastusvalvontaviranomaisen äh, välillä. Meillä on siis äh, tällainen yhteinen mandatti, jota täytäntöön panemme tällä hetkellä ja tämä onkin antanut operatiivisesti hyvin myönteisiä tuloksia, paitsi etsintä- ja pelastustoiminnassa, myös laittoman kalastuksen havaitsemisessa, saastumisen torjunnassa, ympäristörikosten torjunnassa yleisemmin. Pääajatuksena tässä on se, että jos Frontexin tai EFKAN alus partioi eh, tietyllä alueella. Sillä on kyydissään tarkastajia, eh, eli tämä on tällaista monialapartiointia. Ja näin ollen sitten virkamies eh, siellä aluksella voi ilmoittaa rajaloukkaustapauksesta, rajavartiostolle, saastumisesta, ympäristöstä vastaaville viranomaisille ja vaikkapa laittomasta kalastustoiminnasta kalastusvalvontaviranomaisille. Ja tämä kolmen välinen yhteistyö näiden kolmen merialueella toimivan EU-viraston välillä on todella hyvää käytäntöä, ihan parasta käytäntöä ja se voisi olla esimerkkinä myös muilla aloilla joissa EU politiikkaa toteutetaan. Jäsenvaltioiden merivartiostot ovat mukana ja voivat myös osallistua näihin toimiin. Haluaisin Saksan puheenjohtajakaudelta Euroopan merivartiostofoorumista muistuttaa. Se, tämä foorumi ja kolmen EU-meriviraston yhteistoiminta äh, ovat nyt myös äh, kantaneet äh, yhteistyöhedelmää. Sitten tuo 656 2014 asetus, sen täytäntöönpano tästä parlamentille on heinäkuussa tänä vuonna tehty kertomus. Kyse on siis asetuksesta, joka määrittelee Frontex operaatioissa ulkomerirajojen valvontaa ja voin todeta, että yhteiset operaatiot, jotka sisältyvät tähän arviointiin ovat Triton, e, siis Demisin edeltäjä, Demis ja Intelo Espanjassa 2017 ja Hera sitten, jota Espanja isännöi Kanarian saarten ja Afrikan mantereen, Afrikan rannikon välillä. Kertomuksen päälöydökset ovat ne, että Frontex on aina varmistanut perusoikeuksien täyden kunnioittamisen ja tämän myös perusoikeusviranomainen, jonka arvio on liitteenä tässä kertomuksessa vahvistaa. Välillä on ainakin valmisto-operaatioiden valmistelu vaiheessa, esimerkiksi Poseidonin ja Heran kohdalla 2017, noussut kysymyksiä esiin, mutta Frontexin operatiivinen suunnitelmahan vaatii sen, että isäntä jäsenvaltio asetuksen määräysten mukaisesti toteuttaa yleisarvion kolmansista maista, jotka ovat mukana. Ja tästä keskusteltiin viraston ja EUn välillä, tiettyjen EU-jäsenvaltioiden välillä, isäntäjäsenvaltioiden siis. Ja tässä ei ole ollut maihin nousuja Frontexin operaatioissa, siis kolmansiin maihin. Ja on tärkeää myös muistaa, että samanaikaisesti yhteisoperaatioiden kanssa virasto on perustanut tällaisen moni tahoisen aluevalvonnan, eli voimme valvoa rajoja ja näissä tapauksissa emme koskaan jaa tietojamme kolmansien maiden kanssa. Tiedot jaetaan EU-maiden kanssa, jotka ovat mukana, jotka ovat naapurustossa. Ja tämäkin on tämän asetuksen 656-2014 ansiota. Samalla tulisi ottaa huomioon, että komissio on ehdottanut, että laajennetaan eurosuurmääräysten soveltamisalaa ja jossain vaiheessa EU-lainsäätäjän todennäköisesti tulisi pohtia mahdollistaa mekanismia, jonka kautta voitaisiin joko antaa sitten vihreää valoa tai kieltää reaaliaikainen tietojen toimittaminen kolmansiin maihin, naapurustomaihin. Ajatellaan vaikkapa näitä etsintä- ja pelastustoimia, mutta nämä voisivat olla myös muita toimia, mutta täm, tällä hetkellä minun ohjeistukseni meidän miehistöillemme on se, että reaaliaikaista tietoa kolmansille maille ei toimiteta, vaikka meillä on tämä kattava aluevalvonta päällä ja sieltä tietoa tulee. Meidän arviomme viranomaisena on ollut seuraava. Isäntävaltion mielipide eh, liittyen mm, naapuruston kolmansiin maihin voisi vielä olla kattavampi. Tällä hetkellä ehkäpä nämä arviot eh, naapurimaiden tilanteesta ovat vielä jossain määrin puutteellisia ja näin ollen eh, ei ole voitu toteuttaa maihin nousu ja kolmansiin maihin näissä operatiivisissa suunnitelmissamme. Nyt siirtyisin ehkäpä toiseen aiheeseen, nimittäin yhteistyö kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö tehokas rajavalvojen hallinnointi Euroopan unionissa ei voi äh, äh, alkaa vasta siellä rajalla, ei vaan tämän valvonnan täytyy syntyä jo huomattavasti kauempana, eli alkuperämaiden, lähtömaiden kanssa, kauttakulkumaiden kanssa ja joskus ehkä on myös tapauksia, jotka eivät äh, ole relevantteja maahanmuuton alalla, mutta ovat järjestäytyneen rajat rikollisuuden alalla relevantteja. Olemme joka tapauksessa tiivistäneet yhteistyötämme, niin kuin tuossa korostinkin jo kertomuksessani, joten esimerkiksi Afrikka Frontex ää, turvallisuusyhteistyö, turvallisuusviranomaisten yhteistyö, GDFKO mukana tässä. Meillä on teknisen avun yhteistyöhanke, mitä tulee rajavalvontaan ja tätä varten talousarvio niin, että virasto voi vahvistaa yhteistyötään Afrikan maiden kanssa, Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Olemme myös eh, kehitelleet yhteys eh, virkamiesten eh, kanssa näitä yhteistyötä työkuviota esimerkiksi Niger. Olemme laajentamassa verkostoa Länsi-Balkanin maihin, mutta myös olemme sitä laajentaneet, laajentamassa Afrikassa muihin Afrikan maihin. Yhteys henkilöt, jotka toimivat päämajan ulkopuolella. Tällä hetkellä EU-jäsenvaltioissa ja Schengenissä mukana olevissa yhteistyömaissa olemme rekrytoineet ja kouluttaneet 11 näitä yhteyshenkilöitä tähän mennessä ja tässä ensi vuoden mittaan heitä on tulossa vielä lisää. Sitten nämä palautukset, joka on myös viraston painopistealueita 2017 ja 2018. Okay, so uh, I can, I can... Ehkä voin tässä tehdä hiukan nämä uh, yhteenvetoa, jos aika on kortilla. Tällä hetkellä tarjoamme ihan uh, reittilentoja ja sitten meillä on myös tilauslentoja 341 lentoa viime vuonna, 14 000 laitonta maahanmuuttajaa, joka palautettiin EU-sta ei-EU-maihin, 10 prosenttia kaikista palautuksista EU-sta ei-EU-maihin. Vielä perusoikeuksiin liittyen näemme, että viraston toimet palautusten alalla ovat vaikuttaneet myönteisesti näiden palautusten, palautuslentojen valvontaan. Joillain jäsenvaltioilla ei ollut kansallista monitorointijärjestelmää, mutta viraston mukana on vahvistanut tätä monitorointia. Mandaatista vielä me olemme nyt toisena vuonna toteuttaneet, toisena vuonna peräkkäin toteuttaneet arvioinnin valmiudesta jäsenvaltioissa. Nyt jäsenvaltiot olivat paremmin tietoisia omasta kapasiteetistään. Voidaan nähdä, että lisää kapasiteettia tarvitaan kuitenkin joissain jäsenvaltioissa on tiettyjä etu rintaman jäsenvaltiota, joilla on hyvin heikko kapasiteetti huolehtia maahanmuuttajista ja sitten joissain jäsenvaltioissa esimerkiksi rajavalvonta taakka on tullut huomattavasti raskaammaksi nyt kun kaikki matkustajat täytyy tarkastaa. Aloitimme todella myöhään. Meidän on lopetettava tämä kello 12, mikä on aika mahdotonta, koska täällä on paljon varmasti myös puheenvuoropyyntöjä. Joten pyytäisin, että lopetatte tähän ja sitten esitetään kaikki kysymykset ja, ja sitten nopeasti vastaatte, koska teillä on niin paljon esiteltävää Ehkä te voitte esitellä sen toisella tavalla, vaikkapa kirjallisesti tai kuinka vaan. Ihan nopeasti pyytäisin, että kun te vastaatte, niin mitä tapahtui Libyassa ja ihmiset, jotka eivät halua palata. Se oli 70 ihmistä, jotka eivät halunneet palata johtuen tilanteen heikkenemisestä. Olemme saaneet kaiken näköisiä raportteja Libyasta mitä te ajattelette tästä? Miten libyalaiset äh, ovat hoitaneet nämä tilanteet? Tiedän, että muutkin kollegat varmasti kysyvät Libyasta, mutta tiedättekö te mitään äh, tiedustelupalveluista, DCMstä, miten ne toimivat? Ja voitte sitten vastata kaikkiin kysymyksiin lopuksi, mutta pyytäisin, että kommentoisitte äh, Libyaa. Ja nyt sitten käännyn esittelijän puoleen edistäjä, edustaja Coelho ja kaikki muutkin ovat pyytäneet. Herra Coelho, kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että ää, tulitte Libeen. Valvonta on erittäin tärkeää, koska se antaa mahdollisuuden tälle parlamentille paremmin tietää, mitä tehdään, jotta voidaan estää ihmisten hukkuminen välimereen. Tämä on erityisen tärkeää, koska reitti Italiaan muuttuu yhä kuollettavammaksi. Ja sen vuoksi. Ja, ja siitä huolimatta kuitenkin tulijoita on ollut enemmän viimeisen kahden kuukauden aikana. Raportissa sanotaan, että pelastuksia on tehty operaatio Sofian ja kansalaisjärjestöjen avulla. Miksi näin? Voitteko te kertoa meille tarkkoja lukuja kuinka suuri on enemmistö, 80 prosenttia, 70 prosenttia, kuinka paljon oli niin kansalaisjärjestöjä ja kuinka paljon tuli operaatio Sofialta. Toisekseen, voitteko te kertoa, mikä oli Italian hallituksen toimenpiteiden vaikutus kansalaisjärjestöjä vastaan? parlamentin tämän asetuksen esittelijän täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen tähän tekstiin, joka on voimassa olin neljä vuotta sitten jo ja vielä tänä päivänä. Mitä tulee teidän raporttiinne, niin virasto, joka on nähnyt kaikkein suurimman rahoituslisäyksen, tuntee kuitenkin olevansa äh, syrjitty ja että pitäisi laajentaa vielä kattavuutta eikä heikentää standardeja. Huolimatta spekuloinnista raportissa siitä, että tämä asetus saattaisi heikentää operaatioita kolmansissa maissa. Sitaatti loppu. Ehkäpä te voisitte hieman tätäkin selventää. Ja vielä lopuksi olen vakuuttunut siitä, että voimme olla samaa mieltä sitä, että nykyinen tausta on erilainen kuin silloin, kun tämä asetus hyväksyttiin. Mutta olkaamme selkeitä. Tällainen taustan muutos ei mahdollista eikä oikeuta sitä, että heikennetään eurooppalaisen viraston velvollisuuksia tällaisissa to- toteuttaa pelastusoperaatioita kun tarpeellista. Kiitos, kiitos Carlos. Sitten edustaja Kosta, kaksi minuuttia. Minä tiedän, että tämä vaatisi enemmän, mutta koittakaa pitää kiinni kahdesta minuutista. aggressive. <laughs> Sorry. It's just that this is such an important issue, but we start. Tämä on niin tärkeä asia, mutta me käynnistä, aloitimme myöhässä, mikä on todellakin ärsyttävää, mutta kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa Ledgeri, kiitoksia tästä kertomuksestanne. Mehän tiedämme, kuinka katastrofaaliset olosuhteet Libyan pakolaisleireillä vallitsevat. Lukuisat todistajat ovat tämän vahvistaneet kidutusta, raiskauksia, kuolemantapauksia. Tämän jälkeen Libyaan ei Frontexin kiintiössä ole palautettu pakolaisia. Nyt puhutaan tästä niin kutsutusta alustasta palautuksille tai tämä keskeytys on tällä hetkellä vielä voimassa, mutta entäpä tämän jälkeen? Sitten pakolaiset, jotka ovat jääneet Libyaan, eikö heidän tulisi saada oikeus pakolaistatukseen ja suojeluun, jos niin miten. Sitten vielä YK on sanktioluettelot tahot, jotka ovat sanktioluettelossa, kuten Alvia ja Mohamed Kahlavää, edelleen toimivat yhteistyössä EUn kanssa. Mitenkä Frontex valitsee tahot, joiden kanssa tekee yhteistyötä esimerkiksi koulutusalalla? Eikö tässä tarvittaisi vielä lisää avoimuutta? Kolmannet maat, kuten Tunisia, onko Frontex sitä mieltä, että Tunisia täyttää turvallisen valtion kriteerit kansainvälisen merioikeuden mukaan ja katsooko Frontex, että eh, Tunisia palautu, palautuksissa voidaan olla varmoja siitä, että palautetut kansalaiset voivat jälleen eh, poistua maasta ja hakea turvapaikkaa muualta. Eh, ja sitten vielä Frontexin toimet Välimerellä. Juu, minä lopetan ihan kohta. Niin. Kun puhutaan Frontexin toimivallan laajentamisesta, näitä omia hyvin varusteltuja aluksia voitaisiin käyttää paitsi raja, merirajavalvontaan myös ihmisten pelastamiseen kohdennetusti. Kolme maksimissaan kaksi minuuttia, koska muuten ei ole aikaa vastaukselle. Me saamme ja me haluamme näitä vastauksia. Sitten Eli maksimissaan kaksi minuuttia. Grazie presidente. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia Frontexin johtajalle. Minä halusin kolme kysymystä aivan lyhyesti Ledgerille johtajalle esittää. Mitä tulee näihin pelastustoimiin, äh, Tritonin äh, pelastustoimi vuodesta 2008 lähtien äh, olemme saaneet raportoijien mukaan kuolemantapaukset kasvavat Välimerellä ja Välimeressä on tullut vielä vaarallisempi. Meillä on yksi kuolemantapaus 18 matkaavaa kohti. Ja tämä liittyy siis pelastusoperaatioihin, joita Triton on tehnyt tänä vuonna. Ja sitten toinen kysymys. Frontex on Bosnia-Herzegovinan ja Kroatian rajalla läsnä. Ja siellä ähm, kentällä töitä tekevät ovat tuoneet esiin dramaattisen tilanteen. Siellä on tuhansia kaduilla eläviä maahanmuuttajia eläkekladutsessa ja piatsassa erityisesti. Ja nämä henkilöt ovat aivan hirvittävissä olosuhteissa ilman minkälaista lääketieteellistä apua tai oikeudellista apua. Ja Guardianin mukaan näinä kuukausina suoraan sanottuna olisi viranomaisten, kroatialaisten viranomaisten systemaattista väkivaltaa esiintynyt turvapaikanhakijoita vastaan Bosniassa. Haluaisin tietää, onko Frontex siis läsnä tuolla paikalla, Vaikuttaisi nimittäin mielestäni olevan niin, että olisi tärkeää seurata sitä, mitä tapahtuu, ottaen huomioon, kuinka vakavia syytöksiä on esitetty ja lopultakin haluaisin kuulla, onko hiljattain tapahtunut Välimerellä sostapausten vähenemistä Libyan aluevesillä. Sillä vaikuttaa aina vaan olemaan vaikeampi ymmärtää, mitä alueella tapahtuu ja kuinka Libyan äh, rannikkovartios toimii. Sehän ei ihmisten perusoikeuksia kunnioita. The... Pitäkää nyt äh, kiinni kahdesta minuutista, koska meillä on myös äh, perusoikeusviraston johtaja paikalla. Ska Keller. Kiitos. Kysymyksiä uudesta mandaatista. Kymmenen tuhatta, josta komissio puhuu, minne te ne sijoitatte Varsovassa ja kuinka monta ovat itse asiassa uusia ihmisiä ja kuinka monet ovat jo olemassa. Mitä tulee palautuksista, me olemme eri mieltä palauttamisesta kolmannesta neljäsiin maihin. Tämä on vain ongelman siirtämistä. Toisekseen, uskotteko te, että Frontex kykenee palautukset toteuttamaan paremmin kuin jäsenvaltiot, koska jäsenvaltioilla on ollut suuria ongelmia palauttamisen suhteen? Ja olen hyvin iloinen, että mainitsitte, että rajojen hallinta on tärkeämpää. Ja olisihan se nyt sääli, että nämä 10 000 ihmistä roikkuvat tuolla pitkin rajoja, tai jos he eivät sitten esimerkiksi auttaisi samalla siihen, että pysäytetään aseiden salakuljetus ja muu. Joten uskotteko te, että Frontexilla voisi olla suurempi rooli siinä, että pysäytetään lopullinen, todellinen ö, rikollisuus? Kienge. Grazie. Paljon kiitoksia Claudi, paljon kiitoksia Frontexin johtajalle. Minulla olisi kysymys, joka on hyvin lyhyt koskien virallisia lukia, lukuja, joihin viittasitte äsken. Haluaisin nähdä, tietää kuinka näette nämä luvut, ottaen huomioon myöskin se, mitä sanoitte Frontexin suhteesta työhön ja kolmansiin maihin. Ja kuinka näette Frontexin tilanteen eurooppalaisessa vastaanottokysymyksessä tässä yhteydessä? onko kyseessä siis kansallinen viranomainen vai komissio, joka näitä lukuja ähm, hallitsee delegoidusti vai sitten jäsenmaa? Haluaisin vastaukset näihin kahteen kysymykseen. Next is, uh, Mrs. Vergia, please. Seuraavaksi edustaja Vergia, kaksi minuuttia vain, kaksi minuuttia. Je vous promets, monsieur. Minä lupaan puheenjohtaja, että puhun aivan lyhyesti, poikkeuksellisesti. Näin on. Uh, Haluaisin vain jatkaa siitä, mitä on todettu. Kaikki sanovat, että ähm, ylittäjien äh, määrä laskee Libyasta lähtien. Kaikki tietävät suurin piirtein, mistä tämä johtuu. Tämä johtuu siitä, että Libya, tai no, Libyan ympärillä niin täytyy laittaa lainausmerkit todellakin. Libyan alue toimii Libya alueella, joka ylittää laajasti sen äh, aluevedet ja vaikuttaa nyt, että äh, meillä on tällaisia hätäpyyntöjä, jotka menevät Libyalle. Haluaisin tässä kontekstissa tietää, kuinka äh, Frontex toimii tilanteessa, sillä erilaiset tutkijat ovat erityisesti syyskuussa tehneet äh, tilastoja siitä, että kymmenestä välimerän ylittävästä yksi menee Eurooppaan, seitsemän päätyy Libyaan takaisin ähm, niillä seuraamuksilla, jotka tunnemme, ja kolme joutuu välimeren pohjaan. Eli kuinka te tai Frontex-viranomaiset, jotka tekevät äh, tällä sektorilla töitä, äh, suhtautuvat tähän kysymykseen? Christine Juan Fernando. Kiitos. Sitten Juan Fernando nopeasti. Kiitos äh, puheenjohtaja. Puheenjohtaja Leggeri, kaksi kysymystä. Ensinnäkin ö, äh, olen miettinyt näitä äh, portteja. Näin seurannut niitä sekä Italiassa että Espanjassa. Olen nähnyt Frontexin paikalla, olen vieraillut omassa maassani Etelä-Espanjassa siellä, mihin pakolaiset tulee. Mutta en ole nähnyt siellä ollenkaan Frontexia tai hyvin vähän. Onko mitään selityksiä? Vapaaehtoista yhteistyötä on kehitettävä jäsenvaltioiden kesken. Selvä, riittääkö se? Toisekseen, miten sitten äh, tekniset vaikeudet, äh, jotka jotenkin estävät tehokkuutta, Frontexin tehokkuutta? Ja täydentäviä laitteita jäsenvaltioiden rannikkovalvonnalle. Kaksi kysymystä, Anna. No minä puhun vain minuutin, en edes kahta. Meillä ei nyt ole aikaa, eli ihan hyvä, se riittää. Anna. Libya-kysymys. Sen lisäksi, mitä teille on sitä kysytty, mutta tiedättekö te, tästä järjestelmästä, jossa myydään kansallisia viisumeita esimerkiksi Libyan ja Algerian ihmisille Maltalla, ottavat laitan, lautan Italiasta. Onko teille kerrottu tästä? Teettekö te jotain tälle? Ja sitten eh, tukisin Juan Ferdo Lopez Aguiarin kysymystä. Mikä rooli tai onko mitään roolia Frontexilla esimerkiksi Meliassa, joka on siis tämä Espanjan alue tuolla Marokon puolella. Ja sieltä nämä ihmiskauppiat, salakuljettajat järjestelevät kaikkea. Ja siellä on myös systemaattista rahanpesua, kuten Espanjan viranomaiset meille Melillassa kertoivat. Joka päivä 10 000 ihmistä. Kiitos, kiitos. Nyt riittää. meidän täytyy lopettaa sitten tämä seuraava ähm, asia englanniksi päätökseen päätökseen äh, O'Flahersin kanssa, koska meidän on lopetettava tämä päätettävä kokous 12.30, eli jatkamme. Aikaa riittää sitten. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos näistä kysymyksistä. Libyan tilanne yleisesti ottaen. Täytyy sanoa, että Frontexilla sinänsä ei ole ulkopolitiikkaa tai se ei siihen liity, mutta me luonnollisesti EU-virastona täytäntöön panemme EU-politiikkaa. Sen verran voin sanoa, että meillä ei ole ketään Libyassa kentällä. Eli meillä ei ole yhteis, yhteyshenkilöitä tai läsnäoloa Libyassa. Näin ollen minun on hyvin vaikea antaa teille tietoa tiedustelutietoa siitä, mitä siellä on käynnissä. Avoimista lähteistä saadun tiedon perusteella en todellakaan kuvailisi maata maailman parhaaksi valtioksi. Ja haluaisin sanoa, että etsintä ja pelastusalue, jonka Libya on määritellyt on tiedossamme, mutta me emme jaa tietoa Libyan viranomaisten kanssa. Tähänhän puutuinkin tuossa kertomuksessani todetessani, että on uusia tilanteita, joita 2014 ei oltu ennakoitu. Ja ö, tässä uudessa tilanteessa esimerkiksi meillä on ö, mahdollisuus vaikkapa ilmavalvontaan, jos näemme tilanteen tai vaikkapa aluksen, joka herättää mielenkiintomme, voimme eurooppalaisin, eurooppalaisin voimavaroin, joko pyytämällä EU-jäsenvaltiota lähettämällä aluksen paikalle tai sitten Frontexin aluksen lähettämällä paikalla, niin voimme puuttua asiaan kerran. Kyse oli tunisialaisesta aluksesta, koska tämä oli hyvin lähellä Tunisiaa ja eh, meidän meripelastusviranomaisemme olivat Tunisian eh, vastaaviin sitten yhteydessä, mutta ei ole puitteita tiedonvaihdolle naapurimaiden kanssa tai naapurimaiden toimijoiden kanssa, eli me emme siis Libyan kanssa tietoja vaihda. Sitten halusin vielä tehdä selväksi, että koskaan eh, Frontex ei ole Libyan meriteitse palauttanut eh, ihmisiä. Jos eh, minulta tästä kysytään, milloin tällaista olisi tapahtunut tai milloin nämä voitaisiin käynnistää uudelleen, niin ei koskaan. Mutta kriteerit etsintä- ja pelastustoimille ja miten nämä toimet järjestetään keskisellä välimerellä. Me jaamme tietoa EU-jäsenvaltioiden kanssa, jotka sijaitsevat välittömässä naapurustossa, eli Italia ja Malta, näiden etsintä- ja pelastustoimijat. Jos tämä taas tapahtuu Demisin puitteissa, niin sitten johdossa ovat Italian viranomaiset, eikä siitä sen kummempaa. 2017 kysymys oli etsintä- ja pelastustoimien määrästä. E, Frontexin toteuttamien toimien määrästä noin 25 prosenttia. Tässä oli nyt muistini varassa, niin noin 25 prosenttia keskisen välimeren etsintä- ja pelastustoimista vuonna 2017 toteutettiin Frontexin toimesta. Jos oikein muistan, kansalaisjärjestöt samoin 25 prosenttia. Syy tälle oli se, että kun meillä äh, olivat nämä tietyt alueet, joilla kansalaisjärjestöt äh, toimivat, merialueet, joilla ne toimivat, niin äh, oltiin hyvin lähellä Libyaa ja Triton taas oli pohjoisemmassa. Sitten ähm, Italian toimet kansalaisjärjestöjen suhteen minun tietääkseni Italiassa hyväksyttiin äh, nyt kansalaisjärjestöjä varten vuonna 2017 kesällä. Ja minun tietoni mukaan mitään äh, lisää käytännössäännöstöä äh, ei ole olemassa, mitä tulee siis yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa. Frontexin kannalta 2017 yhteistyö oli hyvin järjestetty niin, että ei ollut varaa sille, että rikosoikeudellista todistusaineistoa olisi voitu tuhota. En minä sano siis, että, että kyse olisi ollut edes tahallisesta tuhoamisesta, mutta Siis äh, osaavat ammattimaisesti todisteita ja todistusaineistoa kerätä. Tämä on todella eh, vaativaa toimintaa. Ja kun sitä ajatellaan Frontexia ja vielä lainsäädäntöpuitteita, niin minä tarkoitan sitä jälleen. Tilanne on nyt toinen kuin 2014. Jos nyt ajatellaan tätä kolmenvälistä yhteistyötä EMSAN ja EFKAN kanssa, konkreettinen esimerkki. Jos alus, joka, jonka on lähettänyt kalastusvalvontaviranomainen ja se osallistuu etsintä- ja pelastustoimintaan, niin se voi toki nousta maihin kolmannessa maassa tämän lakeja ja määräyksiä täysin kunnioittain tietenkin, mutta nämä eturintaman jäsenvaltiot ehkä eivät haluaisi käyttää Frontexin apua, vaan toimisivat mieluummin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa voidakseen näitä ähm, pelastettuja siirtolaisia saattaa maihin kolmansissa maissa. Tällaista niin kutsuttua syrjintää on tapahtunut aiemmin, mutta käsitykseni mukaan yhteen toimintapaketti on nyt korjannut hyvin pitkälti nämä ongelmat. Pelastettujen ihmisten lukumäärä viime vuonna, kaksi, viimeisin vuosi 2014, 34 000 ihmistä, tänä vuonna 30 000 Jälleen täytyy sanoa, että etsintä ja pelastustoimet ovat osa toimintaamme. Kuuluu mandaattimme vuodesta 2016 on kuulunut, eli kun olemme läsnä jossakin meriulkorajoilla, meidän täytyy olla valmiina ja miehistömme on koulutettu toimimaan etsijöinä ja pelastajina koska hyvänsä. Maarajoista Kroatia, Bosnia-Herzegovina maraja. Me olemme tätä monitahoista ilmavalvontaa toteuttaneet siellä. Meillä on siellä lentokone valmiina ja me voimme identifioida maahanmuuttajaryhmiä, joskus myös muita tai rikollisryhmiä mutta me emme marajalla ole Kroatian puolella aktiivisia, koska Kroatia ei meitä ole sinne pyytänyt. Yhteyshenkilöiden rooli ja tulevaisuus ja viisumit, kun ajatellaan heidän rooliaan kolmansissa maissa, he voivat tukea yhteistyötä tämän kyseisen kolmannen maan kanssa. Esimerkiksi Turkissa yhteyshenkilömme voi antaa panoksensa EU-Turkki-sopimuksen täytäntöönpanoon. Lisäksi meillä on rakenteellista yhteistyötä Turkin kanssa ja tässä voi yhteyshenkilö auttaa. Nigerissä tilanne on toisenlainen. Yhteistyö Nigerin, Nigerian näiden viranomaisten kanssa. Voidaan katsoa, miten voidaan antaa teknistä tukea. On myös äh, esimerkiksi CSDP, äh, UKP, Niger missio käynnissä. Länsi-Balkanilla ehkä on enemmän kyse myös liittymistä valmistelevista toimista, eli maasta riippuen tämä yhteyshenkilön rooli voi olla hiukan erilainen. 10 000 henkilöä, henkilöstöä pysyvä henkilöstö voidaan nähdä tällaisena Euroopan rajavartiosto, merivartiosto puolina, joka voi auttaa, jos jäsenvaltioilla on puutteita. 5000 rajavartijaa meiltä puuttuu Euroopan unionissa. En sano, että missä maassa, mutta mutta 000 tarvittaisiin enemmän, jos edes puolet meidän henkilöstöstämme voisi, voitaisiin lähettää joustavasti, olisivat tällaisena valmiusjoukkona olemassa, niin tämä auttaisi rajaa. Hallinta on myös laillisen rajayrityksen helpottamista – on todella ongelmallista, jos lailliset rajaylittäjät, matkailijat, turistit joutuvat henkilöstön puutteen vuoksi jonottamaan vaikkapa tunnin lentokentillä maahan päästäkseen, niin tämäkin on ongelma, mutta tosiaan 10 000 voisi täyttää olemassa olevan vajeen. Ja jos heillä olisi lailliset, laillinen toimivalta, he voisivat myös lainvalvonta toiminnassa tukea jäsenvaltioita esimerkiksi tiedonkeruussa tai henkilötietojen jakamisessa. Ja kun sanon henkilötietojen jakaminen, niin tietenkin tämä tapahtuisi tietosuojaviranomaisten valvonnassa täysin avoimesti ja lakia kunnioittain. Sitten viimeinen kysymys Malta. Viisumit Frontexilla ei ole toimivaltaa viisumipolitiikassa, joten jälleen käytämme avoimia lähteitä, saamme ehkä kopioita kirjeistä EU-toimielimiltä, mutta en voi kertoa teille tämän enempää, koska tosiaan Frontex ei ole mitenkään vastuutaho. Kiitoksia. I know this is a, a... Kiitos kollegat. Tämä on asia, josta voisimme keskustella enemmän, voisimme mennä syvemmälle, mutta meillä ei nyt ole aikaa me olemme nyt itse asiassa käyttäneet jo seuraavankin kohdan ajan, joten olen todellakin pahoillani, että me emme nyt voi jatkaa tätä. Mutta me tulemme kuulemaan Frontexissa uudelleen Cheeria ja kiitokset, kiitokset esittelijälle ja jäsenille. Kiitoksia oikein paljon. Saimme nyt tästä jälleen jotain hyötyä. Okay, colleagues, uh, starting a, a bit late with apologies to all concerned. Nyt siirrymme asiaan, joka meitä kaikkia on huolestuttanut. Keskustelemme ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70. vuosipäivän kunniaksi. Ja minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Euroopan unionin perusoikeusviraston johtajan Michael O'Flaherty. Ja ilmoitan tässä jo tulkeille, että me jatkamme englanniksi, jos on tarpeen. Tämä on osa näitä yhteiskeskusteluita, joita Libe järjestää 70. vuosipäivän kunniaksi. Tänä aamunahan me keskustelimme myös komission toimista HLBTI-henkilöiden tasa-arvon parantamiseksi. Ja se oli myös yksi osa tätä parlamentin ihmisoikeusviikkoa. Mutta luonnollisesti tässä luettelossa on paljon enemmänkin asioita. Ja siksi olemme nyt pyytäneet tämän Michaelin tänne puhumaan ja antamaan hieman paremman kontekstin ja tälle. Ja minä osallistun myös tähän keskusteluun iltapäivällä tämän valiokunnan nimissä. Joten Michael, pyydän anteeksi, että aloitamme näin myöhään, mutta ole hyvä, saat puheenvuoron. Ole hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet. Todellakin on 70. vuosipäivä e, yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta ja tämä on nyt neljäs vuosijuhla, johon minä olen osallistunut joka kerta, on ollut niin, että ähm, vuosipäivän yhteydessä meillä on ollut tiettyjä ihmisoikeuksia kohtaavia vaaroja. 1988 oli ensimmäinen kokemukseni tästä. Silloin oli kolmas kymmenes tai 40. Äh, juhlapäivä, ja kukaan ei ollut kiinnostunut aiheesta lainkaan. Ihmisoikeuksia pidettiin ainakin itsestäänselvänä asiana Länsi-Euroopassa, mutta samaan aikaan tuolloisessa Itä-Euroopassa ihmisoikeudet äh, kävivät läpi vallankumousta, joka johti 1980-luvun loppupuolen kumouksiin tuolla alueella. Eli ihmisoikeudet olivat suuri mahdollisuus. Sitten kymmenen vuotta myöhemmin olin Sierra Leonessa hirvittävän äh, sodan yhteydessä ja me järjestimme siellä ihmisoikeuksia koskevan näyttelyn, jonka kapinallisjoukot tuhosivat vain kaksi viikkoa myöhemmin. Eli sotatilanne, järkyttävä tilanne, mutta samaan aikaan tämä tapahtui yhtä aikaa kansainvälisen rikostuomioistuimen syntymisen kanssa. Eli meillä oli sekä epätoivon että toivon hetki. 2008 oli puolestaan äh, hyvin riskialtis tilanne ympäri maailman talouskriisin vuoksi ja inhimillinen seuraamus on vielä jotakin, mikä tunnemme kaikkialla tämän vuoksi. Mutta tästä huolimatta täällä Brysselissa meillä oli perusoikeusviraston perustamissa tapahtuma ja Euroopan perusoikeuskirja tuloillaan. Eli tämä oli synkkä aika Euroopalle, mutta myöskin mahdollisuus. Ja nyt 2018 tämä vuosi jälleen kerran juhlapäivää tapahtuu hetkellä, kun suuria uhkia on ilmassa. En käy niitä nyt läpi, mutta nyt on myöskin se vuosipäivä, jona me perusoikeusfoorumin Viinissä loimme. Meillä oli 700 toimijaa ympäri Euroopan mukana, monet teistä mukaan lukien, ja haluaisimme kiittää siitä Libeä, että lähette valtuuskunnan ähm, perusoikeusfoorumille. Tässä näin edustaja Kienkien halusin häntä kiittää, myöskin puheenjohtaja, joka oli foorumissa läsnä. Ajatuksena tuolloin oli se, että vaikka ajat ovat synkät ja tilanne hyvin huolestuttava ihmisoikeuksien kannalta on hyvin vahva, todellisuuteen pohjaava mahdollisuus olla optimistinen ja tunne suunnasta. Ja tässä hengessä minä haluaisin nyt käsitellä kolmea peruskysymystä, jotka mielestäni ovat jaettua vastuualaa tämän valiokunnan ja perusoikeusviraston välillä. Ensinnäkin se ala, josta te juuri keskustelitte, maahanmuutto. Luonnollisesti meidän virastomme on monen kertaan antanut teille lausuntoja hyvin laajasta kirjosta kysymyksiä, mukaan lukee myöskin hyvin monimutkaisia sellaisia, ja me olemme voineet teitä tukea syvällisellä tutkimuksella ja julkisten kertomusten kautta ja myöskin on, olimme voineet ottaa oppia Italiasta ja Kreikasta aivan kentällä tapahtuneesta työstä. Ja tältä pohjalta minä haluaisin neljä erityistä huolta tuoda esiin, jotka ovat erityisen painavia juuri nyt maahanmuuttoon liittyen. Ensinnäkin olemme hyvin huolissamme siitä, minkälainen on tilanne Kreikan saarilla. Nyt talvi ei ole enää tulossa, talvi on täällä ja me olemme hyvin huolestuneita siitä, että meillä on ylikansoitettuja tiloja, joiden vuoksi erät ihmiset joutuvat asumaan teltoissa tai vielä huonommissakin olosuhteissa. Tästä syystä vapaaehtoinen uudelleen sijoitusohjelma on erittäin tervetullut. Siihen turvaudutaan valitettavasti liian harvoin, kuten tämä Kreikan tai Portugalin ohjelma. Sitten toisekseen lastensuojelumaahanmuuton yhteydessä on tärkeää, ja kuten mainittiin tänä aamuna, se, ettei lapsia saisi säilöön ottaa. Lasten säilöön ottaminen ei koskaan ole hyväksyttävää, eikä edes tehokasta. Meillä on tutkittuja vaihtoehtoja lasten säilöönotolle, ja meillä on selkeitä merkkejä siitä, että jos lapsi elää avoimessa ympäristössä, hän kehittyy paremmin kuin säilössä. Ja tämän lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiomme välimerellä kuoleviin pakolaisiin. Luku vuonna 2004 oli neljä viidestä tuhannesta. Olimme pöyristyneitä tuolloin ja nyt 2018 neljästä me olemme 24 tuhannesta nousseet 24 000 eli 2,4 prosenttia vuoden 2014 jälkeen. Mitä voimme sitten tehdä? Kyseessä ei ole vain etsintä- ja pelastustoiminta, vaan myöskin se, että luomme laillisia väyliä päästä Eurooppaan ja se, että me puramme rikollisjärjestöjen toimintaa Välimerellä ja muuallakin. Sitten neljäs ja viimeinen maahanmuuttoon liittyvä huoli, jonka mainitsisin tänä aamuna, on se, että meillä on nyt todisteita maahanmuuttajien vastaisista vihapuheista ja viharikoksista. Jatkuvasti näemme tätä ja olemme tuoneet sitä esiin raportoinnissamme. Tämä koskee 14 Euroopan jäsenmaata, mutta toimia tarvitaan, tarvitaan kaikilta jäsenmailta ja Euroopan unionin tasolla. Ja tässä Liben ääni, johdonmukainen ääni, olisi tarpeen. Meidän täytyy tuoda kaikissa mahdollisissa yhteyksissä tämä ongelma esiin. Ja sitten toinen teema, jonka haluaisin mainita kolmesta teemasta niin tänä aamuna on syrjinnän vastustaminen. Meillä on Euroopan unionissa vakava ongelma toiseuden suhteen se, että ajetaan marginaalinen, jotka ovat erilaisia enemmistöön verrattuna. Me jatkuvasti, toistuvasti olemme tuoneet perusoikeusviraston kertomuksissa esiin tämän ongelman, tunnette sen niin hyvin. Voisin ottaa kaksi hiljattaista tutkimusta esiin. Olemme molemmat teille esitelleet. Ensimmäinen käsittelee maahanmuuttajien tilannetta ja toinen romanien tilannetta Euroopan unionissa. Ja ne osoittavat erittäin vahvasti sen, kuinka nämä kansanosat on marginalisoitu ja he ovat epätasa-arvoisessa tilanteessa. Meillä on vielä enemmän todisteita tulossa tulevina viikkoina eri kertomuksissamme. Esimerkiksi muutaman viikon päästä kertomuksessa olla musta Euroopan unionissa. Tämä kertookin jo kaiken tämä otsikko. Ja sitten 10. joulukuuta me käynnistämme suuren äh, juutalaisuuden kokemusta käsittelevän äh, tutkimuksen äh, tulokset Euroopan unionissa. Sitä voitaisiin paremminkin kutsua ehkäpä antisemitismiä koskevaksi tutkimukseksi. Voisi mennä hiukan yksityiskohtiin. Ensinnäkin HLBTI, yhteisöt jälleen kerran tutkimukset osoittavat, että jatkuvaa syrjintää esiintyy koulutuksessa, työ, elämässä, terveydenhuoltopalveluissa ja asumispalveluissa. Ja minä juuri tulin toiselta puolen tätä rakennusta, jossa juhlistettiin lastenpäivää. Siellä 16-vuotias lesbotyttö kertoi, kuinka hän on kokenut eri tilanteita erityisesti koulumaailmassa. Ja tämä on vain yksi esimerkki monien joukossa. Siksi on erittäin hienoa, että te käsittelette näitä kysymyksiä myöskin tämän päivän esityslistalla oli komission tehtävä lista käsittelyssä. Ja on hienoa kertoa teille nyt, että 2019 perusoikeusvirasto tulee toistamaan tutkimuksensa HLBTI-henkilöiden kokemuksista Euroopassa, mutta me lisäämme tänne vielä tuollakin IIN eli intersukupuoliset henkilöt tuohon tutkimukseen mukaan. Toisekseen ryhmiin kohdistuva syrjintä. Mainitsisin tämän yhteydessä toisena ryhmänä vammaiset. Ähm, tässä ehkä retoriikka on hyvä, mutta me olemme hyvin kaukana vielä yhteiskunnissamme siitä, missä meidän pitäisi olla. Esimerkiksi meillä on miljoona 200 000 eurooppalaista, jotka elävät laitoksissa. Tämä on keskisuuren maan verran henkilöitä, ja nämä ihmiset elävät laitoksissa vain, koska ovat vammaisia. Tämä on perusoikeusviraston mielenkiinnon alaa. Tällä hetkellä 4. joulukuuta me julkaisemme tekstin, joka käsittelee sitä, kuinka voisimme purkaa laitostumista ja luoda mahdollisuuksia näille henkilöille elää yhteiskunnassa laitosten sijaan. Sitten vielä yksi huomio vammaisuuteen liittyen erityisesti tulevan Euroopan parlamentin vaalien kontekstissa on nyt korkea aika kiinnittää huomiomme siihen, kuinka poliittinen osallistuminen toteutuu vammaisten kohdalla. Ja sitten viimeinen syrjintään liittyvä huomio niin on yleisempi. Haluaisin tässä yhteydessä uudelleen vahvan perusoikeusviraston poliittisen sitoumuksen toistaa. Me haluamme tukea kaikkia eurooppalaisia päätöksentekijöitä te mukaan lukien, jotta saisimme tämän tasaveroisen kohtelun kipeästi kaivatun direktiivin aikaan. Sitten vielä Viimeinen kolmas teemani, niin kyseessä on oikeuslaitoksen riippumattomuus, on aivan itsestään selvää. Ja tässä yhteydessä en teille kerro mitään, missä ette olisi samaa mieltä, että vapaa, oikein toimiva riippumaton oikeuslaitos on ehdoton ennakkoehto sille, että meillä on yhteinen oikeuden eurooppalainen alue. Ja myöskin tämä palvelee tervettä taloutta yhteiskunnissamme ottaen huomioon, kuinka ensiarvoisen tärkeää on se, että meillä on vapaa, riippumaton oikeuslaitosjärjestelmä. Me siitä syystä kiitämme tämän valiokunnan jatkuvaa huomiota, jota se on uhrannut asialle ja teidän johtajuuttanne asiassa. Hiljattain esimerkiksi me kiitimme teidän päätöstänne vahvistaa komission oikeudet ja arvot ohjelmaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin kiittää jäseniä siitä ja haluaisin vakuuttaa, että virastomme tulee yhäkin tukemaan teitä, kun te jatkatte työn tänne tällä alalla. Meidän täytyy luottaa tutkimustietoihin, oikeudelliseen mm, pohjaamme ja erilaisiin välineisiin, kuten esimerkiksi perusoikeuksien informaatiojärjestelmän välineeseen, joka julkaistaan ensi vuonna. Voin kertoa siitä enemmän, jos täällä on mielenkiintoa. Yhtiömetön on hyvä puheenjohtaja. Me emme vielä ole pohjalla. Uskon, että asiat pahenevat ennen kuin ne paranevat, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että ne paranevat. ja Lopulta ne tulevat paranemaan, sillä Meillä on hyvin inspiroivaa johtajuutta nuorten keskuudessa. Sen näemme tuolla toisella puolella tätä taloa tänään. Heillä on sellaiset ajatukset ja sellaiset visiot, jotka pelastavat meidät tältä synkältä kuilulta, jonka edessä olemme. Ja tässä yhteydessä näen myöskin mahdollisuuksia, joihin meidän täytyy tarttua. Näistä voisin mainita yhden. Ensi vuonna meillä on kymmenes äh, juhlapäivä perusoikeuskirjan 10. juhlapäivä. Ja tämä ei voi olla vain jokin tavanomainen juhlapäivä. Meidän täytyy käyttää tätä mahdollisuutta hyväksemme käyttää tätä hienoa oikeudellista välinettä ja käyttää sitä niin, että palvelemme eurooppalaisten kansalaisten intressejä. Kiitoksia. Thank you very much, Michael. Tulkit kiittävät, kokous jatkuu englannin kielellä. Applaud, um, <laughs> definitely. It was really good. And um,